Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses nach den gestern doch sehr... Hyvää huomenta. Tervetuloa talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Eilen keskustelimme intensiivisesti Lyonin Torinon junayhteydestä. Hienoa, että komission pääkirjanpitäjä on paikalla tänään. Kohta 11 esityslistalla. Kyse on Vaikeuksissa oleville maille annetusta rahoitustuesta asiasta vastaa tilintarkastustoimistoimen jäsen Herra Tomi Mukurutsa, esittelijä on rouva Ajala Zender. Herra Mukurutsa, saatte puheen ensimmäisenä, olkaa hyvä. Dear Madam Chair, dear members of the budget. Rouva puheenjohtaja, arvoisat budjettien valvonta, talousarvion valvontavaliokunnan jäsen. Haluaisin kiittää valiokuntaa siitä, että kutsuitte minut tänne tilintarkastustuomioistuimen nimessä esittelemään erityiskertomuksen, joka liittyy vaikeuksissa oleville maille annettuun rahoitustukeen. Erityiskertomus 18 kautta 2015. Meillä on vielä kunnia tehdä yhteistyötä teidän valiokunnan, valiokuntanne kanssa ja voin kertoa teidän tekemästämme työstä ja sen relevanteista osista. Viime vuosina on tapahtunut muutoksia. Tuomioistuin on siksi ryhtyä tarkastamaan myöskin taloushallintokysymyksiä. Olemme julkaisseet lukuisia kertomuksia tästä neuvontavalle elimelle. Laadittiin yksi erityiskertomus Euroopan pankkiviranomaisesta ja tammikuussa laadittiin kertomuskertomus paperin, arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnasta erityiskertomus. Tänään on iloinen voidessani kertoa, että rahoitusavusteet annetaan maille, jotka ovat vaikeuksissa. Hiljattain nähtiin myöskin erityiskertomus Kreikalle annetusta teknisestä avusta. Se tullaan esittelemään valiokunnalle 14. kesäkuuta. Tällä viikolla niin ikään julkaisimme ja esittelimme kertomuksen, joka liittyy liiallisiin alijäämiin. Arvoisat kontrollikunnan jäsenet, Aluksi haluaisin esitellä teille tulokset. Ensimmäiset tulokset siitä, kuinka Euroopan unioni on tarttunut talouskriisiin, joka iski vuonna 2008. Kriisin seuraamukset ovat edelleenkin kouriin tuntuvia tänäkin päivänä. Pitkältä sopetusohjelmat ovat maksaneet miljardeja euroja, joten on äärimmäisen tärkeää, että otamme opiksi niistä virheistä, jotka tehtiin kriisin aikana. Aluksi kerron teille yleisluontoisesti tarkastuksesta, sen löydöksistä ja siitä, mitä me suosittelemme. Tämän jälkeen sitten ilomielin vastaan teidän kysymyksiin. Me tarkastelimme sitä, onko komission hallinto rahoitusapuohjelmien yhteydessä vaikeuksissa oleville maille ollut soveliasta. Onko se toiminut? Varsinkin me keskityimme komission tapaan hallinnoida rahoitusapuvälineitä. Yhtäältä Euroopan rahoitusvakausmekanismi, jota käytettiin rahoitusavun antamiseksi maille euroalueella, oli tarkastelun kohteena. Kyse oli Irlannista ja Portugalista tässä tapauksessa ja toisaalta maksuttaa sen mekanismi Tämän tyyppistä apua annettiin kolmelle maalle, Unkarille, Latvialle ja Romanialle, jotka ovat euroalueen ulkopuolisia maita. Työn tarkastuksessa me tarkastelemme sitä, onko finanssipoliittiset riskit havaittu ajoissa ja ovatko komission prosessit soveliaita, jotta voidaan kaiken kattavalla tavalla ottaa huomioon tilanteet, kun varoituspäätöksiä tehtiin. Tarkastamme myöskin komission lainan ottomenetelmiä ja tarkastelimme, ovatko rahoitusapuohjelmat sellaisia, että niiden pääseisiin tavoitteisiin päästiin. Tämän lisäksi haluaisin kiinnittää teidän huomionne vielä siihen, mistä tilintarkastuksessa ei ollut kyse. Kyse ei ollut Troikan toiminnasta. Olimme keskittyneet tässä vain komission tekemään työhön. Tästä huolimatta olemme tarkastaneet komission ohjelmia, yhdessä muidenkin kumppaneiden kanssa toteutettuja ohjelmia, mutta me emme arvioineet sitä, Onko näin muiden toimijoiden toiminta ollut oikeutettua vai ei? Tilintarkastuksessa ei tarkasta myöskään poliittisella tasolla tehtyjä päätöksiä. Emme myöskään tarkastelleet eri skenaarioita ja sitä, mitä olisi tapahtunut, mikä olisi tehty toisin. Emme ehkä myöskään arvioineet kestävyyttä tästä todennäköistä todennäköisyyttä, että lait maksetaan takaisin. Pääs, takaisin sitten pääasian. Mihin yleisluontoisiin johtopäätöksiin sitten päädyimme? Huomasimme, että huolimatta jostakin varoitusmerkeistä komissio ei ennakoinut eikä ollut valmis valmistautunut kriisiin, joka oli näin mittava. Tämä osittain selvit- selittää sen, mitä komission hallintoprosessi, tämä se osittain komission hallintoprosesseilla, prosessien luonteella. Komissio joutuu toimimaan erittäin tiukoissa aikarajoissa alkuvaiheessa. Komissiolla itsellä on hyvin vähän vain asiantuntemusta. Se joutuu hakemaan apua IMFltä ja myöskin innoitusta. Niin Suurissa osassa ohjelmia tukea tarvittiin IMFltä, kansallista valuuttarahastolta. Tarkasti myöskin komission sisäisiä prosesseja ja havaitsimme, että yleisesti otteen olivat heikkoja luonteeltaan, havaitsimme, että maat, jotka ovat samantyyppisissä tilanteissa, saivat erilaista kohtelua. Yksi esimerkki tästä on se, että euroalueen ulkopuoliset maat usein joutuvat uudistusohjelmiin sen sijaan, että eurovyöhykkeen maiden piti pelkästään tehdä valmistelevat toimet. Tässä suhteessa havaitsemme myöskin, että monet asiakirjat, jotka komissio laati eivät menneet kunnoisen laatutarkasteluun. Nämä asiakirjat kuitenkin otettiin myöhemmin pohjaksi, kun tehtiin tärkeitä päätöksiä. Puutteita oli myöskin siinä tavassa, jolla komission henkilöstö dokumentoi omaa työtään. Mitä ohjelmien valvontaan ja täytäntöönpanoon tulee, pistämme merkille lukuisia seikkoja, jotka liittyvät komission tarkastustoimintaan. Yksi niistä oli se, että komissio ei systemaattisesti raportoinut siitä, olivatko jäsenvaltiot noudattaneet ehtoja. Tämän kaiken sanottuani niin haluaisin painottaa sitä, että kaikki ei ole kuitenkaan kielteistä raportissamme päinvastoin. Me esitämme myöskin monia myönteisiä huomioita. Avustusohjelmat pääsevät pääsisiin tavoitteisiinsa kohdemaissa päästiin vajetta koskeviin tavo- tavoitteisiin ja rakenteellinen vajetilanne, alijäämätilanne parani. Niin ikään ohjelma edellytti sitä, että maat pistävät täytäntöön merkittävän määrän uudistuksia. Voimme sanoa, että jäsenvaltiot vastasivat suurempaa osaa ehtoja, jotka oli määritelty ohjelmien yhteydessä, tosin pienellä viiveellä. Lopuksi, mitä sitten suosittelemme? Suositusten kohdalla totesimme, että tulevissa avustusohjelmissa pitäisi pyrkiä parantamaan komission hallintotapaa. Erityisestikin suosittelemme sitä, että komission pitäisi paremmin valmistautua uusiin avustusohjelmiin rahoitusapuohjelmia, mikäli sellaisia tarvitaan. Komissio pitäisi paremmin näihin varautunut. Lisäksi komissio pitäisi parantaa sisäisiä menettelyitä ja lisätä avoimuutta ja varmistaa laadun arviointi. Lisäksi pitää paremmin dokumentoida sitä työtä, jota komissio tekee. Tulevissa ohjelmissa, tulevien ohjelmien yhteydessä komission pitäisi myöskin systemaattisesti tehdä toimielinten välistä yhteistyötä kaikkien kumppaneiden kanssa ja täten myötä vaikuttaa merkiten uudistusten aikaansaamisen loppujen lopuksi. Me suosittelemme sitä, että komissio jatkossakin syvemmin analysoi niitä tärkeimpiä seikkoja, jotka liittyvät maiden sopetusohjelmiin. Sitten kun ohjelmat on saatu päätökseen, mukaan ottana tarvitset sosiaaliset ja kilpailukykyyn liittyvät vaikutukset näistä ohjelmista. Kiitoksia saamastani huomiosta ja nyt arvon valiokunnan jäsenet olen teidän käytettävissänne ja valmis vastaamaan kysymyksiin, mikäli teillä sellaisia on. Kiitos, tämä oli todella tärkeä ja mielenkiintoinen kertomus. Eilen puhuttiin alijäämäkriteereistä ja onhan se hyvä, että tilintarkastustuomioistuin nyt huomattavasti tiukemmin tarttuu tähän välineeseen, jota pidämme kaikki tärkeänä. Esittelijämme on Ajala Center. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Si en primer lugar... Puheenjohtaja, ensinnäkin tervetuloa jälleen kerran. Eilähän me täällä jo istuimme kuuntelemassa herra Heisin mietinnöstä koskee budjettivaje-menettelyä. Meidän pitäisi onnitella varmasti itseämme siitä, että parlamentti taisteli sen eteen, että tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin pystyisi analysoimaan ja tarkastamaan äh, talouden, talouden ohjaukseen liittyviä kysymyksiä, jotka vaikuttavat Euroopan talousarvion eri kannalta katsottuna ei ole kyse vain siitä, että tarvitaan takeita siitä, että toimitaan budjetin kannalta oikealla tavalla, vaan myös otetaan huomioon erilaiset valvontamekanismit, seurantamekanismit ja ennaltaehkäisyvälineet koskien tulevia kriittisiä riskialttiita tilanteita. Mietinnössäni on yksi osa, joka aiheuttaa hiukan turhautumista, se varmaan huomaakin, koska vaikka on niin, että olemme tässä vasta alkuvaiheessa ja olemme tästä va- tavallaan kaikki oppimassa, kun muun missä varsin brutaalillakin tavalla oppia, ja me pikkuhiljaa sitten saamme tästä tietää, kuinka voisimme toimia tehokkaammin näiden suositusten ja arviointien kohdalla. On totta, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset ovat olleet hyvin tarkkoja enemmistöltään. jo noin seitsemän vuotta sen jälkeen, kun tämä kaikki tapahtui, niin nyt sitten, joudumme tässä arvioimme, tässä on nyt ollut vaieta ja puutteita. Olisin halunnut, että analysoitaisiin pelkästään aspekteja, jotka liittyvät enemmän menettelyyn tappoihin, miten tähän kriisiin reagoitiin ja sitten vain komissiosta sen verran, että komissio tavallaan oppia asiasta samoin toisinpäin. Sama koski jossa määrin IMF, ne kävi opettelemaan tästä läheistä, täydellistä yhteistyötä EKPn kanssa. Olisi ehkä ollut mukava saada vähän tarkempia tietoja tästäkin. Siis menettelytavoista enemmän tietoja. Tavoitteet varmaan jo tiedetään. Ne täyttyivät. Oltiin aivan uudessa kriisitilanteessa ajatellen meitä ja globaalimminkin asia ajatellen. Pyrittiin siihen, että voitaisiin pelastaa eri jäsenvaltioita. Jotkut olivat euroalueella. Ja siihen liittyy omat piirteensä ja sitten tämän toiset kuuluvat euroalueen ulkopuolelle. Ja heidän, niiden kohdalla piti soveltaa erilaisia menettelytapoja. Tunnetaan tavallaan sellaista tuomioistuin on ottanut esille yhden huolenaiheen ja kiitän siitä. Tämä näkyy myös Heisin mietinnöstä nimittäin, miten eri tavalla kohdellaan jäsenvaltioita. Toisaalta tähän liittyy sellainen riski, ja tämä on kyllä tärkeää ottaa esille ja selvittää myös komission kanssa, siis sellainen riski, että tulee sellainen tunne niin hallituksissa kuin kansalaisten piirissä, asiantuntijoiden parissa, että epätasaisella tavalla kohdellaan maita ja se sitten voi johtaa erilaisiin ratkaisuihin. Tai sitten, mitä nyt sanoisin, niin kuin muut asiantuntijat sanovat, jäsenvaltiot niitä ei voida tavallaan vertailla toinen toisiinsa, niin kuin ne ovat tavallaan erilaisia ja sen takia ajatellaan niiden avustamista, niin apu pitää tietenkin sovittaa aina tilanteeseen. Ja pitää ottaa huomioon erityistarpeet opet jäsenvaltioissa, niin on, kaikilla on oma taloudellinen rahoituksen historiansa ja taustansa ja talous- ja sosiaalinen tilanne vaihtelee myös maasta toisen huomattavasti. On vaikea siis vertailla tätä tilannetta. Haluaisin, että niin tilintarkastustuomioistuin kuin komissiokin voisivat tätä hiukan selittää tarkemmin. Tämä on mielestäni ihan avainkohtia ajatellen mitä tästä kaikkea voidaan oppia ajatella tulevia interventioita, tai kun tarkistetaan Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoita, tullaan tarkastamaan. Ja kun ajatellaan kansalaisia, niin on ehkä sellainen vaikutelma, että on ykkösluokan ja kakkosluokan kohtelua ja jäsenvaltioiden suhteen. Ja tämä on yksi aika kie- yksi kielteisimmistä, vakavimmista seikoista, jotka liittyvät tähän talouskriisiin, jota EU-ssa vieläkin eletään. jäsenvaltiot tavallaan pannaan eri luokkiin ja sitten miten eh, kohtelu on myös eriytetty. Se nähdään kielteisenä eikä myönteisenä. Ja tähän haluaisin, että kiinnitätte huomiota niin komissiossa kuin tilintarkastustuomioistuimessakin. Millä tavalla Look, eh, que yo creo que es necesario, sin embargo, tämä kohtelu vaikuttaa ihmisten näkemyksiin, se koetaan ehkä epä tasa-arvoisena. Mm, voidaan nähdä puolueellisena tai jotenkin epäoikeudenmukaisena. Sitten Herra Heisin mietinnön yhteydessä puhuimme siitä, miten jatkossa – voidaan estää välttämättömin voima, varoin ja tarvittavalla kokemuksella ja tietämyksellä, niin sisäisellä kuin ulkoisellakin tietämyksellä ja asiantuntevuudella. Ähm, miten EU itse voi kehittää tietotaitoa näissä kysymyksissä? Miten olemme valmistautuneita tämän ison oppimisvaiheen jälkeen, kun tässä olemme yhteistä yhdessä työtä tehneet, jotta tätä kautta voimme välttää ja jopa ennaltaehkäistä, koska välttäminen, kun riisi on jo ovella, niin se on vähän vaikea, mutta siis todellakin ennaltaehkäistä vastaavat tilanteet. Sitten kun saadaan tämä Kreikka-kertomus, niin ehkä nähdään, miten eri välineet, joita, joita olisi voitu soveltaa, niin miten se on toteutunut. olisimmeko voineet ehkä harkita joitakin muita välineitä, kuten velan yhteisvastuullistamista tai muuta tämän tyyppistä. Ja sitten vielä yksi asia, yksi seikka. Komission suuntaan pieni valitus, vaikka ymmärretään kyllä, nimittäin parlamentissa uskomme, että olemme yhteistyökumppani. Yleensähän me autamme komissiota ja viemme, esitämme parannusehdotuksia kriisitilanteissa. Haluaisin korostaa sitä, että tulevaisuudessa mitä tulee vaikka näihin eh, six-pack lainsäädäntöpaketteihin ja talouden ohjaus, että voisimme palata tällaisen joustavampaan rahoitusjärjestelmään, on enemmän vapauksia Euroopan parlamentti olisi mukana lainsäädännön laatimassa ja voisi valvoa rahoitusjärjestelmiä Euroopassa tällaisen vaatimuksen haluaisin vielä tehdä parlamentissa olemme siis sitä mieltä, että meidän pitäisi lisätä läsnäoloamme, aktiivisuuttamme seurannassa, että suorittaisin tarvittavaa valvontaa ja avustaisin sitä kautta sitten jäsenvaltioita. Tämä on tärkeää myös ulkoisen tiedottamisen kautta, koska nyt olemme oppimassa, miten tiedotetaan näin arkaluonteisen sektorin asioista. Ei ole ihan sama, mitä politiikkaa tekee. Tietysti on joskus pääsemme Financial Timesin etusivulle, se on vähän eri asia kuin paikallislehti. On tärkeää oppia oppia ja analysoida myös sitä, miten tulevaisuudessa tämän tyyppisistä asioista ja mietinnöistä tiedotetaan ulkopuolelle. Tämä tietysti koskee pelkästään parlamenttia eikä tilintarkastustuomioistuinta. Vuosikertomuksessa tuota, että voitaisiin parantaa suosituksia ja vastauksia ja tätä dialogia toimielinten välillä. Olisi hienoa, jos voisimme lukea saman aikaisesti näitä kahta äh, kantaa. Olisi hyvä, että näissä erityiskertomuksissa jatkossa otettaisiin huomioon myös komission kannat. Tämä liittyy myös parempaan tiedottamiseen ja avoimuuteen. Okay, uh, thank you to the rapporteur. Kiitämme esittelijää tästä hänen alkupuheenvuorostaan ja nyt jäsenillä on sitten tilaisuus käyttää puheenvuoroja. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö tuli edustaja Heissiltä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan todella lämpimästi onnitella edustaja Ajala Senderiä tästä hänen mietinnöstään ja näistä 34 suosituksesta. Minä äh, hyväksyn nämä kaikki suositukset. Tämä on erittäin kattava vastaus tilin tarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen. Palaan näihin yksittäisiin suosituksiin kohta, jos sallitte puheenjohtaja. Haluan myös tarkastustuomioistuinta kiittää tästä erityiskertomuksesta. Mielestäni oli jo korkea aikakin keskustella näistä asioista Eurooppa joutui kriisiin. Oma maani esimerkiksi viidessä vuodessa PKT romahti 20 prosentilla ja Irlannin kansalaiset joutuivat alistumaan aika kovaankin prässiin tämä ohjelma. Mutta me, me me selvisimme tästä ja nyt on kyllä sitten opittava niistä virheistä, joita tuon prosessin aikana tehtiin. Tilintarkastustuomioistuimen aiemmin tänä vuonna julkaisema erityiskertomus osunaulan kantaan nostaessaan esiin nämä tehdyt virheet. Tässä todetaan aivan ilmeisesti, että komissio oli täysin valmistautumaton riskien arvioinnin suhteen jäsenvaltiokohtaisesti. Tällaista arviota ei tapahtunut, toteutunut. No, me tunnustamme, että tämä oli aika mm, iso oppi meille kaikille monet jäsenvaltiot olivat maksukyvyttömiä ja oli otettava käyttöön eurooppalaisia tukiohjelmia, pelastusohjelmia itse asiassa. Se, mikä on hyvä, on, että tilintarkastustuomioistuin on käyttänyt sellaisia sanamuotoja esimerkiksi komission rekistereistä, joita pitävät erittäin raskaina eh, ennusteita eh, pitävät eh, myös toimimattomina ja komission täytyy todella kantaa vastuu siitä, miksi komission dokumentaatio ei ollut tilintarkastustuomioistuimen käytettävissä silloin, kun sitä tarvittiin. Samoin erityiskertomuksessa puhutaan siitä, miten kaikki pyritään sovittamaan samanlaiseen sopeutusohjelmamalliin. Se tosiasia, että monissa suosituksissa ei oteta huomioon kansallisia erityispiirteitä, on hyvin keskeinen asia. Eilen omaa mietintöä mietintöäni käsitellessämme totesin, että ei tässä jokaisessa jäsenvaltiossa talousmalli ja taloustilanne ole suinkaan samanlainen. Siis talousmallit ovat täysin erilaisia ja vahvuudet myös erilaisia. Ja meidän on kunnioitettava sitä tosiasiaa, että jäsenvaltioilla on kullakin omat aivan ainutlaatuiset talousmallinsa ja mm, erityispiirteensä, ja tätä ei valitettavasti otettu huomioon. Unkarin tapaus nostettiin tässä esimerkkinä alkuvaiheessa, sillä oli 16 omaa individuaalista suositusta minun maalla niin Irlannilla oli 400. Eli tässä ei ollut minkäännäköistä reilua, kattavaa lähestymistapaa komissiossa, kun näitä ohjelmia suunniteltiin. Tästä, tästä on kyllä aika paljon opittavaa. Ja edelleen käynnissä oleva kiista Euroopan keskuspankin epäonnistumisesta sopia kahden Irlannin hallituksen kanssa siitä, että epäonnistuneet pankit olisi hoidettu toisella tavalla. Ne olivat aivan täysin maksukyvyttömiä. Ja, jos, ja kahdeksan kertaa enemmän pääomaa oli jo menetetty kuin mitä oli ollut käytössä. Ja tilintarkastustuomioistuin omassa kertomuksessaan nyt todella totesi, että kun tilintarkastustuomioistuin etsi EKP-asiakirjoja liittyen näihin pankkeihin, niin mitään dokumentaatiota ei löytynyt. Kyllä minä vaadin tästä jonkun vastuuseen. Nostin tämän esiin Draagin kanssa, kun kävimme rahapoliittista vuoropuhelua, mutta hänen vastauksensa eivät minulle kelpaa. Nämä vastaukset eivät toden totta ole riittäviä. Ja se, että tilintarkastustuomioistuin on tässä valvoja ja se on aivan keskeisessä roolissa ja ihan oikein onkin nyt nostanut kertomuksessaan asian pöydälle, mutta tähän päivään mennessä emme ole saaneet riittävää kattavaa vastausta siihen, miksi dokumentaatiota ei löytynyt. Ajala Senderin mietintö on hyvin kattava, niin kuin totesin kolme seikkaa minulta vielä. Mitä, mitä jatkossa? Tulevaisuudessa meillä on oltava tilintarkastusjärjestelmä ei ex post, vaan tapahtumien aikanakin. Kun ajatellaan meidän mekanismejamme ja rahoituskriisin kahta rahoitusvälinettä, niin rahaa käytetään siinä koko ajan matkan varrella. Ja kyllä mielestäni olisi parempi tilintarkastustuomioistuin olisi voinut analysoida tuota eh, menokehitystä ja rakennetta jo sen tapahtuessa eikä muutamaa vuotta myöhemmin. Ja ihan totta, niin kuin Ajala Sender mietinnössään totesi, meidän valiokuntamme, Ekon ja muut valiokunnat olemme nostaneet ja nyt onneksi meillä on tämä rahoitusavun työryhmä, jossa on mukana koko joukko jäseniä. Ekonin alaisuudessaan tätä työtä tehdään. Mutta tämä parlamentaarinen valvonta ei toteutunut ajallaan ja kansalaistenkin edun nimissä tästä on huolehdittava jatkossa. Ja sitten se, mitä olisi tehty toisin. Itse asiassa tulevaisuutta silloin pitäen varmaankin on aika ilmeistä, että Euroopan keskuspankki ei voi olla mukana Troikassa tai vastaavassa rakenteessa. Ja ihan, ihan, ihan lopuinen, viimeinen seikka komissiolle vielä. Nyt täytyy sanoa, että minun mittani on täynnä. Maani on käynyt tämän kaiken läpi kansalaisemme ovat olleet äärimmäisen sitkeitä. Ja nyt minä olen kerta kaikkiaan kyllästynyt siihen, miten komission virkamiehet edelleen hyvin, hyvin negatiivisesti arvostelevat maani talouskehitystä. Jos komissio olisi jossain vaiheessa tunnistanut nämä ongelmat ja sitten puhunut asioista niiden oikeilla nimillä, mutta nyt maani on tehnyt valtavia uhrauksia ja minun mielestäni komission arvioiden tulisi olla huomattavasti tasapainoisempia kuin mitä ne nyt ovat. Nyt komissio tarttuu pikkuasioihin lillukan varsiin ja tämä on mielestäni aivan väärin. Komission tulisi tunnustaa maanit ponnistelut. Ja me tulemme palaamaan tähän asiaan aivan varmasti jatkuvasti. Ja kyllä tässä komissiossakin on huomattavasti parantamisen varaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset edustaja Heis. Erinomainen, erinomainen puheenvuoro valiokunnassamme. Seuraavaksi edustaja Sulin. Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti kollegani ei päässyt paikalle, koska hän äh, tosin on varjoesittelijä tämän asian suhteen, mutta ei päässyt paikalle. Hän pyysi, että minä lukisin tai toimittaisin teille hänen lausuntonsa. Vaario esittelijä painottaa seuraavaa. Hän katsoo, että merkityskertomus on tervetullut. Merkityskertomus, joka koskee vaikeuksissa oleville annettua rahoitustukea erityiskertomus, joka liittyy Kreikalle annettuun apuun, erittäin mielenkiintoinen niin ikään. Ja varjoesittäjä haluaisikin esittää kysymyksen, milloin julkaistaan tuo Kreikkaa koskeva kertomus. Varjoesittelijä on samaa mieltä tilintarkastustoimistoimen suositusten ja huomioiden kanssa. Hän painottaa sitä, että nyt tarvitaan selkeät, hyvin jäsennellyt puitekehykset niin, että jatkossa, kun on kyse rahoitusavusta Näissä puitteissa tätä asiaa voidaan silloinkin käsitellä. Tämä on erittäin hyvä dokumentoitu pohja jatkosilmällä pitäen, ja tässä suositellaan esimerkiksi komission henkilöstön siirtojen, henkilöstösiirtojen helpottamista tarpeen tullen. Lisäksi tarvitaan lisää avoimuutta silloin, kun tehdään päätöksiä ohjelmien hallinnoinnista – ja viranomaisten harjoittamasta valvonnasta. Kyse ei pelkästään tästä tapauksesta, vaan ylipäänsäkin. Kaikissa ohjelmassa on tämä sama ongelma tällä hetkellä. Ja vielä lopuksi varjoesittelijämme pyytäisi tai esittää kysymyksen komissiolle, onko komissio valmis ajantasaistamaan, uuden aikaistamaan näitä mikrotaloudellisia ennusteitaan. Onko se valmis parantamaan tätä puolta ja miten se suhtautuu näihin muihin tilintarkastustoimistojen suosituksiin? Aikooko se pistää ne täytäntöön vai ei? Thank you, Mrs. Sulin. The number of Kiitokset edustaja Sulin tässä kysymyksiä, joihin tilintarkastustuomioistuin voi vastata aivan kohta. Seuraavaksi edustaja Liberatski. Derek, przede wszystkim słowa uznania dla europejskiego. Kiitos. Derek. Kiitän teidän tarkastustuomioistuinta tästä erityiskertomuksesta. Haluan kiittää myös Ines Ajala Senderiä hänen mietinnöstään. Me puhumme asiasta, joka on ollut tällainen kuuma peruna jo vuosia loputtomiin. Kreikka, Portugali, Irlanti ovat ykkösuutisia lehdistössä aikanaan. Nyt olemme hiukan päässeet nyt näitä unohtamaan, koska on ollut uusia asioita mielessä, kuten vaikkapa maahanmuutto ja Brexit. Mutta ehkä meidän pitäisi jatkaa tässä kuitenkin aktiivista työtämme, koska tämä mietintö osoittaa, että komissio reagoi hitaasti tai ei ollenkaan, ei ennakoi, sillä ei ole ennakointikykyä on paljon toimettomuutta tässä asiassa ja monet hallitukset ja maat ovat tietämättömiä mahdollisista seurauksista sen suhteen, mitä me teemme ja mitä siihen, miten siihen pitäisi reagoida. Edelleen on varsin paljon erilaisia myyttäjä, mitä tulee maihin, jotka tarvitsevat apua. Yksi tällainen myytti on siinä, että me tuemme taloudellisesti Kreikkaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja euroepäilijät pitävät tätä hyvänä argumenttina omalle asialleen, joten ehkä meidän pitäisi valittaa tämä teksti ehkä kaikille kansallisille parlamenteille, jotta voivat sitten keskustella tästä asiasta. Ja kun me tapaamme kansallis- kansallisten parlamenttien kollegojamme, kannattaisi ehkä ottaa tämä mietintö käsittelyyn tällaisessa yhteiskokouksessa. Näin lisätään tavallaan tietoisuutta asioista. Silloin kaikki tiedämme, miten EU on päätynyt tällaiseen velkakierreeseen, mitä pitäisi tehdä ja miten tästä noidan kehästä päästäisiin eroon edelleen näytämme tässä käsittelevän euro jäsenvaltiota lähes pelkästään, mutta on muitakin maita euroalueen ulkopuolella, kuten Unkari. Ja unkarilaiset voisivat oikeastaan sanoa, että että heitä on kohdeltu vielä huonommin. He voisivat esittää sellaisen argumentin, että niin kauan kun on euroalueessa, niin silloin on oikeus tulla hyvin kohdelluksi, mutta jos on sen ulkopuolella, niin saa vähän kurempaa kohtelua. Meidän täytyy puhua budjettikurista, kuinka tehokkaasti EU-varoja käytetään, miten kestävä tehokas pankkijärjestelmänne on, miten hallituksen ja maan reagoivat oikein ajoissa tilanteisiin. Tämä mietintö on hyvä väline. Tätä kautta voidaan luoda jonkinlaista yleiseurooppalaista tietoisuutta asiasta. Silloin voisimme hiukan tehdä kotiläksyjämme paremmin ja oppia tehdyistä virheistä. Joten jälleen kerran Ines, haluan onnitella sinua tästä mietinnöstä ja kiitän myös tilintarkastustuomioistuinta asiakirjan valmistelusta. Vaikkakin meillä on ollut tässä joitakin meteorologisia ongelmia, joista ehkä pitäisi kyllä keskustella, niin että voidaan sitäkin puolta parantaa, miten tietoja kerätään ja esitetään varoituksia tämän tyyppisissä asiakirjoissa. More good points there. Kiitokset edustaja Liberatski. Erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä teilläkin. Muut jäsenet eivät ole nyt pyytäneet puheenvuoroa, mutta edustaja Daku vielä Ekofinista. Uh, Kiitoksia. Kiitos. Äh, hienoa, että sain, sain kuulla nämä tintastoimistojen huomiot. Muutama huomio minun puoleltani. Tämä on uusi lähestymistapa, jonka tarkastustuomion istuin tässä on omaksunut. Tämä on suoritusta tarkastelua tarkastus Komission puolella DG Ekfinis ainakin me pidimme prioriteettina sitä, että rakenteella tavalla teemme yhteistyötä tilintarkastustoimistojen kanssa koko tämän prosessin ajan. avustusohjelmata, joita tässä erityiskertomuksessa tarkasteltiin, pyrkivät auttamaan niitä maita, jotka olivat menettäneet markkinoille pääsynsä. Syynä oli ennen kuulumaton aivan uusi, uuden luokan talouskriisi, joka alkoi vuonna 2008. Tapahtuma tai kriisi oli ennalta arvaamaton. Se ei voitu ennustaa. Ja se yllätti suurimman osan poliitikkoja, näin voidaan sanoa. Kyseli uudesta ja ainutlaatuisesta työstä, jota komissio alkoi tehdä EUn ja eurovyöhykkeen maiden kanssa. Aikapaineet olivat valtavat, kun pyrittiin hyvin nopeasti pistämään pystyyn uusia menettelyitä ja fasiliteetteja, välineitä. Komissiolla oli aluksi valtava resurssipula. Hyvin nopeasti otimme kuitenkin opiksemme tilintarkastustoiminen katsoi, että komissio pystyy vastaamaan tämän haasteeseen ja sitä voidaan suorastaan kutsua menestykseksi, mitä komissio teki. Kuten tuomioistuimen jäsen sanoi, komissio toimi ponnekkaasti, mutta se ei toiminut yksin. Avunsaajamaat olivat myöskin merkittävässä roolissa, kun ohjelmia suunniteltiin niin ikään. EKP ja IMF olivat kuvassa mukana. Tilintarkastustuomioistuimen jäsen kuitenkin antaa melkoisen kielteisen kuvan tilintarkastuksen löydöksistä, tuloksista. Tilintarkastuskertomus sinänsä on tasapainoisempi, sen enemmän kontekstia mukana ja sen myöskin myönteisiä esimerkkejä. Tämä nähdään esimerkiksi suositusten kohdalla. Tilintarkastustuomioistuimen jäsen myöskin tarkasteli tehtyjä virheitä ja kriisin vaikutuksia itse kertomuksessa ei puhuta niinkään virheistä, vaan pikemminkin menettelytapoihin liittyvistä puutteista. Tilintarkastustuomioistuin ei tarkastellut talouspolitiikkaa, joka liittyy näihin, ohjelmaan, äh, näihin ohjelmiin. Kun tarkastellaan taloudellisia tuloksia, oli selvää, että ohjelmilla päästiin tärkeimpiin, tärkeimpiin tavoitteisiin. Nämä ovat päässeet takaisin markkinoille mukaan kaikissa näissä maissa. Pitäytyen annetuissa puitteissa ja nämä annetut lainata maksetaan takaisin niin, että lisäkustannuksia ei koidu veronmaksajille. Siinä keskityttiin prosesseihin, päätöksentekoon ja komission tapaan hallinnoida ohjelmia. Ja sen tarkasteltiin eri aiheita aiheuttavia asioita nämä huolen aiheuttavat alueet nyt halusin käydä lävitse. Olen tästä samaa mieltä teidän kanssa. Komissio katsoo, että sopetusohjelmien sisällön ei pitäisi olla standardimuotoista. Niin kuin valiokunnankin jäsenet ovat todenneet, sama yhden menetelmä ei sopi kaikille. Pitää katsoa maita tapa, tapauskohtaisesti ja analysoida maiden taloudellinen tilanne ja dynamiikka tapauskohtaisesti jokaisen maan kohdalla erikseen. Niin ikään on tärkeää tarkastella kansallisten viranomaisten panosta näissä maissa. Ja ohjelmien omistajuus on myöskin tärkeää. Niiden omaksuminen on tärkeä asia. Niiden hyväksyminen. Alun perin oli jotakin menettelytapapuutteita ohjelmatyössä. Kertomuksessa näin sanotaan, ja, mutta siellä myöskin sanotaan, että oppimista tapahtui nopeasti ja ohjelma parani ajan myötä puutteet eivät vaikuttaneet ohjelmien tuloksiin. Parantamisen varaa kyllä on. Mekin katsomme, että prosessit ovat periaatteessa vankalla pohjalla. Siellä oli hyvä tasapaino ja tarkistusjärjestelmät käytössä. Osittain mukana olivat muut instituutiot ja jäsenvaltiot valvonta harjoittamassa. Loppujen lopuksi puhuisin vielä suosituksesta. Uskon, että voimme hyväksyä kaikki nämä suositukset, joita tilintarkastustuomioistuin tekee. Ja myöskin esittelijän Rova Ajala Senderin, eh, Senderin asiakirjasta löytyvät suositukset voimme hyväksyä. Tämä on hyvä pohja. Ja olemme jo työstäneet näitä suosituksia ja ottaneet niistä onkeemme. Monet niistä on jo pistetty täytäntöön. Uskon, että menettelyitä ja asiankirjojen dokumentointia on jo parannettu kriisin alkumetreiltä eteenpäin, ja ohjelmien uuden tarkastelussa on jo kaiken kattava ehtojen toteuttamista koskeva uusio. Ja olemme valmiita myöskin raportoimaan parlamentille näistä asioista jatkuvan syötöllä. Niin ikään teemme jälkikäteisarvioita, jotta voimme ottaa opiksemme menneistä ohjelmista Nämä ex post arvioit Irlannin ohjelman kohdalla ja myöskin Espanjan ohjelman suhteen, joka ei ollut tällä kertaa tutkimuksen alla, on julkaistu. Haluaisin myöskin viitata erään valikunnan jäsenen huoleen. Pyytäisin, että hän tarkastelisi jälkikäteisarviointia, joka tehtiin Irlannin ohjelman osalta. Siellä tultiin siihen johtopäätökseen, että tuo ohjelma oli menestys tarina. Nyt salinette, että mainitsen vielä muutaman seikan, jotka mainittiin kokouksen aikana. Ensinnäkin talousennusteista ja finanssipoliittisista ennusteista toteaisin, että tälläkin puolella on jatkuvasti tapahtumassa parannusta. Niin ikään painottaisin sitä, että komission ennusteet makrotalousennusteet ja finanssipoliittiset ennusteet ovat aivan yhtä päteviä kuin OECDn tai IMFn tai yksityisten laitosten tekemät ennusteet. Täällä puhuttiin myöskin velan keskinäistämisestä. Uskoakseni kriisin yhteydessä tilanteeseen reagoitiin luomalla uusia välineitä. Tämä on askel kohti tuota tavoitetta. Ne maat, jotka nyt, nyt, tämän lainaamaan vakausmekanismista, pystyvät lainaamaan pitkäksi aikaa rahaa pienillä kustannuksilla. Ja tämä on asia, jota pidämme hyvänä komissionkin puolella. Kiitoksia. Uh, uh, Kiitokset, uh, herra Dako, tästä puheenvuorostanne. Tässä oli koko joukko suosituksia tilintarkastustuomioistuimelle teidän puoleltanne. Ja nyt ehkä voimme pyytää sitä tilintarkastustuomioistuinta vastaamaan. To, to thank the, the, the... <coughs> Kiitoksia. Kiitän valiokuntaa suhtautumista tähän erityiskertomukseen. Me haluaisin myös tarttua tähän tilaisuuteen ja kiittää komissiota hyvästä yhteistyöstä tässä tilintarkastustehtävässä. Tämä oli uuden tyyppinen tarkastus. Me olemme tarkastaneet operatiivista tehokkuutta komission toiminnassa, miten komissio valmisteli menettelyt tapoja niin, että voidaan tätä kautta tukea tärkeitä poliittisia päätöksiä. Ja yhteistyö oli todella hyvä. Olemme myös iloisia siitä, että meidän kaikki suosituksemme ovat menneet hyvin läpi. Jos nyt sallitte puheenjohtaja, haluaisin aivan erityisesti viitata joihinkin kommentteihin, joita esittelijä Ajala Sender teki. Ensinnäkin tarkastuksemme ulottuvuus. Tässä mainittiin sana turhautuminen. On totta, että meidän mm, tilintarkastuksemme rajoitu siihen, että analysoidaan menettelytapoja, prosesseja, työ, mekanismeja, joita komissio oli kehittänyt, jotta reagoitaisiin tehokkaasti näihin tärkeisiin päätöksiin, joita neuvosto ja poliitikot yleensäkin joutuvat tekemään muitakin lähestymistapoja olisi voitu valita, mutta me emme nyt ole ottaneet, ottaneet huomioon kaikkia talouspoliittisia vaihtoehtoja. Haluaisimme määritellä tilintarkastuksen ulottuvuuden niin, tai tarkastuksen ulottuvuuden niin, että tämä kuului meidän toimivaltuuksiimme ja kapasiteettimme ulkopuolelle voidaan keskustella talouspolitiikasta. Se on vielä varsin avointa keskustelua, niin akateeminen maailma kuin poliittiset päättäjätahot ovat keskustelut, mutta keskustelu on vielä avointa, joitakin on otettu esille, esimerkiksi velan vähentäminen, velan, velka, velkahelpotukset, on muitakin mahdollisia skenaarioita jotka liittyvät tähän joidenkin maiden pelastamiseen, mutta meidän tarkastuksemme, niin kuin jo sanoin, käsitteli menettelytapoja ja prosesseja. Me kutsumme tätä operatiiviseksi tehokkuudeksi jossakin toimielimeksi, sen toimielimen kyvyksi vaikuttaa tehokkaalla tavalla päätöksentekoon, koska on aivan totta, että Viime aikoina päätöksiä on tehty neuvostossa poliittisten päättäjien parissa. Jäsenvaltioiden virkamiehet ovat tehneet päätöksiä silloin, kun on saatu aikaan tällainen yhteisymmärrys muistikirjan, mutta näitä päätöksiä tukee myös erilaiset työasiakirjat, joita komissio on valmistellut. Ja tämän takia komission työllä on merkitystä nyt ja jatkossa. Ja niin kuin sanoin, tavoitteet ovat täyttyneet ja nyt on tärkeää, että tulevaisuuden varalta kyseiset menettelytavat ja dokumentointi, avoimuus, laatu, valvonta, seuranta, kaikkea pitää voida parantaa tulevaisuudessa vielä entisestään. Täällä eri puhujat ottivat esille miten erilaisella tavalla tai eriytetyllä tavalla kohdellaan eri jäsenvaltioita. Me jäämme sen ajatuksen, että mikä tahansa ohjelma pitää laatia niin, että otetaan huomioon erityistilanne, erityispiirteet kyseisessä jäsenvaltiossa, jota ohjelma koskee. Edelleen pitää ottaa huomioon, että kyseessä oleva valtio tavallaan ottaa ohjelman omakseen, kun on allekirjoittanut tämän yhteisymmärryspöytäkirjan. Kuitenkin me olemme kiinnittäneet huomiota samantyyppisiin tilanteisiin, joita on kuitenkin eri tavalla kohdeltu. Olemme todenneet esimerkiksi, miten näissä ensimmäisissä ohjelmissa – jotka koskivat maita, jotka eivät kuulu euroalueeseen. Nämä olivat paljon vaativimpia ohjelmia. Vaadittiin uudistuksia, jotka todella myös hyväksyttäisiin kansallisessa parlamentissa, eikä, vaan, eikä niitä vain määriteltäisi missään työasiakirjassa pelkästään. Meiltä löytyy täältä esimerkkejä Sata sitten, miten rakennerahojen voitu käyttää hyväksi? Tässäkin on pyydetty huomattavia uudistuksia. Miten hallinnoidaan rakennerahaston varoja, kun taas maat, jotka olivat vaikeuksissa, niiden kohdalla tätä ei käsitelty. Täällä otettiin esille ehtojen lukumäärä, Samoin tuli esille, minkä tyyppistä olosuhteista oli kyse, joskus ne ovat yleisiä, joskus erityis, erityisiä olosuhteita. Samoin tässä kertomuksessamme on huomattavaa eroa, tai voidaan todeta huomattavaa ero siinä, miten ehdot ovat täyttyneet. Tämän takia uskon, että tämä aihe on todella tärkeä. Ja mehän puollamme sitä, että ka- tai emme, emme puolla sitä, että kaikki, sama koko ja malli koskee kaikkia, ei tietenkään, mutta kiinnittäisin kuitenkin huomiota komitean kuusi. Siis me pyydämme, että komissio selvittäisi ohjelman ehtojen luonteen ottaen huomioon asian suhteellisen merkityksen, miten se vaikuttaa, vaikutti uudistuksiin. Me olemme myös suosittaneet komissiolle sitä, että se nyt jälkikäteen suorittaisi analyysin vaikutuksista, joita eri ehdoista ohjelmissa on syntynyt. Ajatellen asiaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja kilpailukyvyn kannalta. Edelleen pyydän, että arvioitaisiin oikeaa järjestystä priorisoinnissa Oikeastaan ongelma ei ole niinkään nämä erot, ainahan löytyy ratkaisu kaikkeen, vaan pikemminkin ongelmana on se, että johdonmukaisuuden lisäksi tämä liittyy myös siihen, miten jokaisen ehdon vaikutukset arvioidaan aivan erityisesti. Sitten kun ajatellaan asiaa tulevaisuuden kannalta, uskomme, että jos näitä suosituksiamme seurataan, niin komissio pystyy jatkossa toimimaan paremmin. Ja pitää ottaa myös huomioon, että uusi lainsäädäntökehys, eh, two-pack, two-pack six-pack lainsäädäntöpaketti tarkoittaa sitä, että komissio valmistelee yksin näitä ohjelmia. Mehän tiedämme, että näitä asioita jo suoritetaan ja korostan vielä kaikkein tärkeintä, tärkeimmät löydökset ovat nämä suositukset, jonka, joiden myöntä voimme saada takeet tulevaisuuden varalta. On arvosteltu, että tiedottamisessa on ollut ongelmia, näissä, ja mitä olemme kertoneet näistä kertomuksista. Me tulemme tutkimaan tiedotusstrategiamme vaikutuksia, mutta haluaisin kuitenkin vakuuttaa teille, että olemme olleet todella tarkkoja ja varovaisia, kun olemme laatineet tätä materiaalia aina tässä tai taustamateriaalia, jota olemme käyttäneet kertomuksen laatimiseen. Tätä kautta olemme laatineet erityisiä muistioita ja sitten se suositukset ovat olleet kaikkein tärkein osa. Sitten tämä kaksoispalsta. Valitan tämänkin ehdotuksen kollegoilleni. Ehkä tämä joissakin tapauksissa voisi helpottaa lukemiskokemusta. Nyt taisin käydä läpi Osa näistä kommenteista. Erityisesti myös mainittiin EKPn käyttää tai toiminta Irlannin yhteydessä. Kohdassa 89 kommentoimme sitä, miten IMF-työ on osoittanut, että muitakin vaihtoehtoja olisi ollut tässä tärkeässä kysymyksessä, miten kohdellaan näitä etuoikeutussa asemassa olevia ja joukkolainojen omistajia. Kuitenkaan emme ole löytäneet komission asiakirjoista sellaisia asiakirjoja, jotka tukisivat sitä, että päätökset, joita Troikka lopulta teki konsultaatiossa EKT, EPn kanssa. Me pidämme kuitenkin erittäin tärkeänä sitä, sellaista suositusta, että jos jatkossa tulevaisuudessa mm, tulee tilanne, missä tulee muita ohjelmamaita, niin silloin pitäisi olla jonkunlainen pöytäkirja, jossa määritellään tärkeät kysymykset, kuten tiedon jakaminen, luottamuksellisuus, kiistojen ratkaisu ja erittäin tärkeää tässä on myös se, miten kaikki saavat jakaa nämä tärkeät asiat, jotka asiaan liittyvät. Jatkossa pitää todella selkeästi ymmärtää, miten yhteistyön pitää sujua ohjelman jatkuessa. Täällä mainittiin myös Kreikka ja muita maita. Kreikan kohdalla olimme alusta lähtien tietoisia jostakin erityispiirteistä ja vaikeuksista, jotka koskevat Kreikan ohjelman toteuttamista. Me päätimme laatia erityisen kertomuksen Kreikasta. Olemme jo laatineet osuuden Kreikasta, miten Kreikan komission asettama työryhmä antoi tällaista teknistä apua ja miten tämä työryhmä toimii ensi kuukauden kuussahan tulen esittelemään tämän kertomuksen teille ja teinkin sen varsin mielelläni. E, ensi vuoden alussa toivon, että ollaan sellaisessa tilanteessa, että voimme esitellä teille kattavan raportin siitä, miten EU on Kreikan ohjelmia hallinnoinut ja hoitanut. Kiitän vielä siitä, miten olette ottaneet tämän kertomuksemme vastaan. Tämä on ollut haaste, koska on kehitetty uudenlaista lähestymistä vai metodologiaa. Haluaisin vielä kiittää koko työryhmään, joka on mukana tänään täällä. I remain Madam Chair at the... nyt varmasti olen käynyt läpi eri kohdat. Ja jos tarvitsette vielä lisää selvityksiä, niin mielelläni vastaan. Vielen Dank. Damit wären wir eigentlich am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Kiitos. Kollega Flanagan on nyt vielä pyytänyt puheenvuoroa, mutta tässä vaarana on se, että käynnistätte koko keskustelun uudelleen alusta. Mutta olkaa hyvä nyt kuitenkin. No suottehan anteeksi, olen myös agrivaliokunnan jäsen. Meillä oli tärkeitä äänestyksiä tänään, mutta mm, tämä aihe on minulle hyvin, hyvin tärkeä ja avustajani olivat täällä kyllä paikalla. Kysyisin äh, tilintastuomioistuimelta, kun katsotaan tätä Irlannin kysymystä ja yhteistyö pöytäkirjaa. Heis viittasi tähän asiaan aiemmin. Irlantihan pakotettiin ja pakotetaan edelleen säästämään 31 miljardia kaksi eh, ei-systeemistä pankkia pankkia haluttiin näillä rahoilla pelastaa aivan turhaan. Ja nyt sitten nämä äh, veroja on jouduttu nostamaan nämä äh, ohjelman täytäntöönpanon jälkeen. Oletteko te tarkastelleet tätä asiaa? Jos ette, niin mitäpä jos äh, siihen vielä palaisitte? varmaankin olosuhteet sen sallivat. Ja sitten komissiolta kysyisin, kun komission edustaja täällä puhui sitä, että kustannuksia ei ole syntynyt veronmaksajille mutta kyllä, veron, kyllä yksittäisillä mailla on kustannuksia. Kyllähän äh, Irlanti on EU-jäsen. Kuusi miljardia tämä on maksanut äh, Irlannille. Me olemme lainaneet ja ne on, äh, mikä mm, ovat ikään kuin palaneet tuhkaksi ne rahat. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Kuka, kuka kuka väittää tällaista? Komissio ja EKP ovat vastuussa kaikesta. Pahoittelen tosiaan, etten äh, ollut paikalla a, a, heti aamulla. Meillä on parlamentissa vain 11 jäsentä. En mitenkään pysty olemaan kahdessa paikassa yhtä aikaa, vaikka mm, kovasti kyvykäs poliitikko muuten olenkin. No niin, komissioedustaja lyhyesti ja sitten vielä tentas tuomioistuin voitte vastata. Olkaa hyvä. we... Okay. This is a very... No, tämä on erittäin tekninen seikka. Nämä näiden joukkolainen haltijat, jotka ovat oikeutetussa asemassa. Itse asiassa me mainitsemme tämän asian myöskin jälkikäteisarvioinnissamme, jonka teimme Irlannin ohjelman päätyttyä. Tällaisten joukkolainojen haltijat näihin liittyvät ilmiöt ilmenivät lähinnä ennen tätä ohjelmaa. Iranin viranomaiset ja keskus, Iranin keskuspankki olivat tämän takana, tämä meidän olettamuksemme kyse tästä 31 miljardista, jotka olisi voitu tavallaan pyyhkiä pois. kyseen summasta, joka oli paljon pienempi kuin tuo 31 miljardia. Mikäli yksityinen velka korvataan julkisella velalla, ja niinhän tapahtuu, kun tällainen ohjelma otetaan käyttöön ja annetaan virallista apua, koska maa ei pysty lainaamaan rahoitusmarkkinoilta rahaa, niin periaatteessa tuomaan osalta korko on matalampi, tuossa maassa korko on matalampi kuin lainan ottamisen kustannukset. Kukurutsa nochmal. Ja tilintarkastustuomioistuin vielä, olkaa hyvä. Well, our findings... Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän huomiomme tässä asiassa, arvoisa parlamentin jäsen, viitan kohtaan 114. Itse asiassa mitä me tässä sanomme on, että EKP ei jakanut muiden troikakumppaneidensa kanssa – kontekstia tekemilleen päätöksille ja asiakirjoja, jotka tätä päätöstä tukivat. Me emme saaneet näitä asiakirjoja, emme voineet tutustua niihin ja meidän huomiomme, havaintomme löytyvät 114 kohdasta sivulla 49. Kiitos. Ja, vielen Dank. Damit Mm, kiitos teille. Näin tämä esityslistan kohta on saatu käsiteltyä. Nyt siirrytään seuraavaan erityiskertomukseen 24-2015 EUn sisäisten arvon... Ja Ines, vielä, ole hyvä. Mikrofoni. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kyllähän minulle tässä vastattiin ää, toki, mutta mutta tuossa kun Flanagan nyt vielä pyysi puheenvuoroa, en halua tietenkään liikaa tätä keskustelua pitkittää, mutta olisin vielä halunnut, että minulle ö, olisi selitetty tätä, että kun puhutaan siitä, että tästä ei ole minkäännäköisiä kustannuksia <laughs> jäsenvaltioille tai veronmaksajille, Heiskin tähän viittasi, kyllä onhan tällä nyt, tästä nyt kustannuksia jäsenvaltioille ja monet toimet ovat hyvin, hyvin brutaalisti aiheuttaneet talouskasvun kutistumista näissä maissa ja muutenkin vaikutukset ovat olleet kyllä hyvin, hyvin vaikeat. Joten tämä on kyllä nyt mielestäni sellainen kysymys, jota olisimme halunneet tilintarkastustuomioistuimenkin käsittelevän. Meillähän on tässä tietenkin paljon opittavaa, kyllä, ja onhan tässä näitä selityksiä jo kuultu, mutta kun puhutaan nämä Eurooppa 2020-hankkeesta ja niistä äärimmäisen tärkeistä tuloksista, joita eurooppalaisilta ohjelmilta odotetaan, niin olisi hyvä, jos ainakin sitten tulevissa erityiskertomuksissa tilintarkastustuomioistuin nostaisi myös tällaiset suositukset esiin. Ja tavoitteet, konkreettiset tavoitteet puutteista huolimattahan tässä nyt tietenkin ovat kaikkein tärkeimpiä ja kyllä näiden ohjelmien tavoitteet, ovatko ne toteutuneet? Ne ovat toteutuneet. Ja kyllähän oli monia maita, jotka olivat todella vakavassa maksukyvyttömyydessä ja vaarassa kaatua, mutta ne on pelastettu. Ja nyt, niin kuin komissiokin ehdotti, kommentti ja kiitän todella, niin paneudumme vielä näihin erityiskertomuksiin ja ehkäpä voitaisiin niitä tarkastelemalla katsoa, että olisiko ollut mahdollista toteuttaa muita toimia, jotka eivät olisi olleet sitten ihan niin kuolettavia kansanterveysjärjestelmille tai terveydenhuoltojärjestelmille ja muille järjestelmille, eli jotka eivät olisi johtaneet näin kovan vyönkiristyksen kautta julkisten menojen leikkaamiseen ja tulevaisuudessa, niin äh, kyllä tässä paljon on varmasti opittavaa. Kiitos oikein paljon. Kiitos. No nyt tämä esityslistan kohta on todellakin käsitelty päätökseen. Ja nyt erityiskertomus 24-2015 EUn sisäisten arvonlisäveropetosten torjuminen. Nyt äh, tervehdimme lämpimästi asiasta vastaavaa tilintarkastustuomioistuimen jäsentä, joka on Kroatiasta. Ja esittelijähän meillä on edustaja Ali. Ja nyt saatte puheenvuoron tilintarkastustuomioistuin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat äh, kontvaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minä saan nyt todellakin esitellä teille tänään äh, erityiskertomuksemme siitä, että onnistuuko EU torjumaan sisäisiä arvonlisävero petu, petoksia. Esittelen teille pääasialliset löydöksemme ja lopuksi tietenkin sitten suosituksemme. 1993 EU:ssa poistettiin sisärajat monestakin syystä. Haluttiin rajat ylittävää kauppaa lisätä niin, että PKT kasvaisi kaikissa jäsenvaltioissa. On kuitenkin myös totta, että rajavalvonnan poistaminen on luonut merkittäviä haasteita ALV keräämisessä ja voidaan havaita, että nyt kun viejät voivat saada ALV-poikkeuksen vasta vain siinä tapauksessa, että vastaanottaja on hyväksynyt tämän, niin ristiin tarkastukset tuli ja verotustietojen välillä eivät ole toimineet ja näin esimerkiksi valeyritysten kautta tai muiden toimien kautta ALV-petokset ovat päässeet lisääntymään. Pakollinen tietojen eh, vaihtojärjestelmä rajat ylittävästä kaupasta on otettu kyllä käyttöön ja näin veroviranomaisille täytyy raportoida kaikista eh, eh, ostoista muista jäsenvaltioista ja ALV-tunniste on tässä käytettävänä tunnisteena. Samoin sitten äh, äh, VIES, arvetietojen vaihtojärjestelmän kautta äh, jäsenvaltiotietoja vaihtavat ja saavat myös nämä tulliselvitykset. Kuitenkin ää, kansallisia verotuloja menetetään kovasti sen takia, että järjestelmät eivät toimi. EU on pyrkinyt ottamaan käyttöön muitakin järjestelmiä, muun muassa Eurofisk-järjestelmän, joka liittyy epäilyksen alaisiin tai epäilyttäviin yrityksiin, transaktioihin ja niiden tunnistamiseen. Samoin on tiedonvaihtoa joko pyynnöstä tai automaattisesti ja näin jäsenvaltiot, valtioiden äh, veroviranomaiset voivat myös äh, käydä toisten jäsenvaltioiden alueella. No, kun puhutaan äh, sitten tavaroista, jotka toimitetaan läpikulkuvaltion kautta toiseen jäsenvaltioon, niin usein ALV jää kantamatta, kun tilanne on epäselvä ja lopullinen äh, määrä jäsenvaltio, johon äh, tuotteet tuodaan, äh, e- ei välttämättä ALVtä kanna. Ja nyt pyytäisin, että lukisitte hieman hitaammin. Tämä on tulkeille nyt varsin hankalaa. Tulkit kiittävät puheenjohtajan huomiosta. Niin, siis tuotujen äh, tuotteiden äh, rekisteröinti VIES-järjestelmän kautta äh, tulisi toteuttaa, mutta järjestelmässä on rakenteellisia puutteita. Kaikkien jäsenvaltioiden viranomaiset eivät tutkimuksemme mukaan ole olleet täysin tyytyväisiä järjestelmän toimintaan. Ähm, suuri osa kuitenkin kyllä, ja tämä osoittaisi, että järjestelmä sinänsä on toimiva. Kuitenkin tarkastuksessamme viidessä jäsenvaltiossa äh, havaitsimme tiettyjä heikkouksia. Ensinnäkin merkittävä heikkous on tulli- ja verotustietojen ristin tarkastuksen puute. Hyvin usein äh, viesjärjestelmään äh, ei tällaisia ristin tarkastuksia tehdä 18 eli 150 eli 12 prosentissa tapauksissa ää, niitä ei oltu syötetty aiv tietojen vaihtojärjestelmään. Samoin veroviranomaiset jäsenvaltioissa, joissa tuli menettely toteutetaan. Heillä ei oikeastaan ole sisäänrakennettua kannustinta tarkastaa sitä, onko saatu luotettavia tietoja tavaran toimittajilta. Lopuksi sitten, kun puhutaan eh, jäsenvaltioiden välisestä alv-tietojen vaihtojärjestelmästä, jos esimerkiksi eh, havaitaan eh, virheellisiä ALV-tunnisteita näissä asiakirjoissa, niin jäsenvaltiot eivät välttämättä toimi asiassa. Osittain kyse on aivan varmaan myös siitä, että lainvalvontahallinto- ja oikeusviranomaisten tehtävät ovat hiukan päällekkäisiä eikä ole aina täysin selvää, kuka on vastuussa. Eurofisk-järjestelmässä järjestelmän puitteissa kaikki jäsenvaltiot toteuttavat omat riskiarvionsa, analyysinsä, tietojen vaihdosta. Yhteistä riskianalyysijärjestelmää ei ole. Suuria määriä tietoja vaihdetaan, eh, tietoja, jotka ovat hyvin alhaisen riskin tietoja, eh, eivätkä liity mm, ole mitenkään petoksille alttiita. No ajatellaan petostapauksia, niin sähköistä tietojen vaihtoa ei jäsenvaltioiden valtio, välillä aina tapahtuu. Ei ole myöskään järjestelmällistä tilastojen keruuta, tietojen keruuta jäsenvaltioiden välisistä ALV-petoksista. Tällainen tilastotieto olisi hyvin arvokasta, jotta asian laajuus ymmärrettäisiin ja siihen voitaisiin tätäkin kautta paremmin puuttua. Me olemme nyt sitten esittäneet omat suosituksemme komissiolle suosittamme, sellais, että se ehdottaa sellaisia lainsäädäntömuutoksia, jotka mahdollistavat tulli- ja verotustietojen ristiin tarkastukset entistä paremmin. Samoin komission tulisi ähm, olla aloitteellinen ja kannustaa jäsenvaltioita puuttumaan eurofiskin heikkouksiin. Samoin ehdotamme, että äh, komissio pyytää jäsenvaltioita oikea-aikaisemmin äh, vastaamaan tietopyyntöihin sekä pyydämme, että se parantaa viesjärjestelmän luotettavuutta. Pyydämme lisäksi komissiota rohkaisemaan jäsenvaltioita poistamaan laillisia esteitä, joita eri viranomaisten äh, välisellä tiedonvaihdolla edelleen on. Samoin komission tulisi tehdä lainsäädäntöehdotuksia, äh, jotka johtaisivat siihen, että että viesjärjestelmästä ja Eurofisk-järjestelmästä äh, tiedot saataisiin myös e Olafin ja Europolin käyttöön. Äh, haluaisimme todella myös saada entistä parempaa tietoa ja tilastotietoa ALV-petosten yleisyydestä. Öö, olisi hyvin tärkeää tietää, miten suuria menetyksiä ALV-petokset aiheuttavat jäsen valtioissa. Ja kun ajatellaan sitten niitä maita, joissa useat internetpalvelun tarjoajat ovat sijoittautuneena, myös näiden valtioiden toimintaa tulisi tehostaa. Ja sittenhän meillä on PIF-direktiivi, joka tulee ottaa huomioon, ja samoin sitten myös Euroopan syyttäjäviranomainen viranomainen tulee ottaa mukaan tähän työhön. Tarvitaan selkeät säännöt erityisesti niissä tapauksissa, että mahdollisesti kyse on ALV-petoksista, jotka vahingoittavat unionin taloudellisia intressejä. Komissio on itse asiassa suhtautunut hyvin myönteisesti meidän suosituksiimme, mutta edelleen pidämme kiinni siitä, että tulli- ja verotustietojen ristiin tarkastuksia tulisi vahvistaa. Ehm, komissiolle olemme jo aikoja sitten tästä asiasta maininneet. Ja paitsi me, myös Ranskan tilintarkastusviranomaiset ovat todenneet, että ehm, sellaisen verkoston puute, verkoston, jossa tietojenvaihto tapahtuisi sähköisesti ja hyvin nopeasti, mahdollistaa ALV-petokset ja ne jäsenvaltiot, jotka ovat osallistuneet fiskaalis hankkeeseen ovat saaneet suosituksen siitä, että asiaa tulisi tarkastella. Meillähän on nyt tuo Fiskaalis 2020-hanke, johon liittyvät suositukset, nekin on annettu. Panemme myös merkille komission viimeaikaiset aloitteet, muun muassa ALV, ähm, tiedonanto, jossa ehdotetaan äh, mahdollista eu laajuista äh, yhtenäistä ALVtä. Me tulemme luonnollisesti seuraamaan tilanteen kehittymistä tällä alalla ja tulemme ilmoittamaan löydöksistämme säännöllisesti. Lisäisin vielä, että että annamme mielellämme lausuntoja komission lainsäädäntöehdotuksiin, mitä ALV-järjestelmän uudistamiseen tulee ja tietenkin ALV-petosten torjuntaan, jos parlamentti ja neuvosto meidän lausuntojamme asiaan liittyen toivoisivat. Kiitoksia. Kiitoksia. Kyllä, aivan varmasti me toivomme teidän lausuntojanne. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä erityiskertomus ja uudemmille jäsenille haluaisin todeta, että valiokuntamme on käsitellyt tätä aihetta vuosien ajan itsekin. Jo 12 vuotta olen hampaitani kiristellyt tämän asian äh, suhteen. Kollega Ajala Senderkin jo hyvin pitkään. Tilanne on siis tämä skandaali. Skandaali, koska jäsenvaltiot äh, siksi, etteivät ole siirtäneet toimivaltaa Euroopan tasolle ja ovat kieltäytyneet tekemästä yhteistyötä sisämarkkinoilla, niin ovat suorastaan tarjonneet ö, järjestäytyneelle rikollisuudelle helppoa rahaa miljardeja vuodessa. Tämä on skandaali. Omalta kannaltani olen Saksassakin yrittänyt asiaa jotenkin ajaa, ja kaikki, jotka asian ovat paneutuneet, tietävät, että Saksan valtiovarainministeriö ää, ei ole asiasta kiinnostunut, vaikka Saksalla onkin vahva asema sisämarkkinoilla, joten jos nyt ajatellaan tuota toimivalta kiistaa, kun sen annetaan pitkittyä eikä edes välitetä omista miljardin menetyksistä, niin onhan se nyt kumma juttu. Useinhan tämä aihe, eli ALV-petokset Euroopan tasolla, on ollut esityslistallamme eh, nyt jälleen, kun puhutaan muun muassa eurooppalaisesta syyttäjäviranomaisesta, mutta tämä on se seikka, josta emme neuvoston kanssa ole vielä päässeet sopimukseen. Tästä se on nyt vielä kiinni. Jopa totesimme, että voisimme suostua jopa siihen, että eh, että vain nämä Euroopan laajuiset alv tulisivat syyttäjäviranomaisen toimivallaksi, mutta ei käynyt sekään. Eli kyllä tämä, tämä tekninen jäykkyys on nyt johtanut siihen, että jotenkin myöskään sitten julkista painetta ei ole syntynyt kylliksi. Mutta hienoa, että te olette tämän erityiskertomuksen valmistelleet ja aivan varmasti yhteistyömme jatkuu. Meidän esittelijämme on edustaja Ali. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon kollegat, arvon tilintarkastustuomioistuimen ja komission edustajat. Haluaisin aloittaa kiittämällä tilintarkastustuomioistuinta tästä erittäin tyhjentävästä kertomuksesta, jonka se laati. Taisteleeko EU tehokkaasti yhteisön sisäistä arvonlisävero vilppiä vastaan? Tämä oli kysymys, joka esitettiin. Tilintarkastus suoritettiin komission ja viiden jäsenvaltion kohdalla. Yleinen johtopäätös kertomuksessa on sellainen, että eu järjestelmä ei riittävästi eikä riittävän tehokkaasti pysty välttämään tai estämään ALV-petoksia. Vertokelpoista tietoa ja indikaattoreita puuttuu EUn tasolta. Tästä aiheesta tulee tai ongelmasta tulee vielä vakavampi siksi, että ALV-vilppi liittyy usein järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämä pahentaa tilannetta entisestäänkin. Puheenjohtaja Gressle tämän mainitsikin. Asiantuntijoiden mukaan vuosittain menetetään 40, jopa 60 miljardia euroa ALV-tuloina petoksien vuoksi. 2 prosenttia järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittämistä vastaa 80 prosentista alvepetoksia yhteisön tasolla. Euroopan unioni on ottanut käyttöön joukon välineitä, joita jäsenvaltiot voivat käyttää taistellakseen yhteisön sisäistä ALV-vilppiä ja petoksia vastaan. Joitakin välineitä pitäisi vahvistaa tai käyttää johdonmukaisemmin. Ongelmat voidaan luokitella kolmen eri ryhmään. Ensinnäkin suurin osa jäsenvaltioista, jotka ovat tarkastuksen kohteena, ei tee riittäviä ristiintarkastuksia tulliviranomaisten ja veroviranomaisten kesken. Nämä eivät vertaa tietoja keskenään. Toiseksi hallinnon yhteistyö ja alvetiedon välittäminen veroviranomaisten välillä jäsenvaltioiden kesken on ongelmallista Tiedon tarkkuus ja paikkansa pitävyys, tyhjentävyys ja oikea-aikaisuus ovat ongelmina. Se on kun tieto välitään muille jäsenvaltioille. Yhteistyö ei toimi riittävän hyvin. Lisäksi esiintyy päällekkäisyyttä eri viranomaisten ja oikeus- ja poliisiviranomaisten toimialat menevät päällekkäin. Jotta aukoista, syntyneistä aukoista päästäisiin eroon. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt lukuisia suosituksia komissiolle ja jäsenvaltioille, mutta myöskin neuvostolle ja parlamentille. En nyt aio käydä niitä kaikkia lävitse, koska ne löytyvät työasiakirjasta, jonka olen laatinut. Mikäli jäsenvaltiot ja EUn toimielimet pistävät täytäntöön nämä toimenpiteet, minun nähdäkseni tämä tulee auttamaan. Silloin pystymme paremmin ja tehokkaammin taistelemaan yhteisön sisäistä alv-vilppiä ja petoksia vastaan. Samanaikaisesti haluaisin itsekin muotoilla joitakin suosituksia, jotka toivon mukaan otetaan huomioon silloin, kun laaditaan vastuuvapauskertomusta komission osalta vuonna 2015 ja vuodelta 2015 Komissio pitäisi luoda kaiken kattava järjestelmä, jolla voidaan arvioida yhteisön sisäistä alvepetostoimintaa, toimintaa jotta voidaan vahvistaa ja helpottaa jäsenvaltioiden työtä. Komissio pitäisi myöskin tehostaa Eurofiskin toimintaa. Lisäksi täytyy olla ennalta varoitusjärjestelmä. Komission pitäisi käydä paikan päällä jäsenvaltiossa tarkastelemassa tilannetta. Ja sen täytyy myöskin varmistaa, että tiedon Saantipyyntöihin vastataan nopeasti. ALV-tiedonvaihtojärjestelmää pitää parantaa. Neljänneksi komissio pitäisi ryhtyä toimiin, jotta se voisi parantaa yhteistyötä EUn, ulkopuolisin, EUn ulkopuolisten maiden suuntaan, se kun on kyse arvonlisäveron keräämisestä. Lisäksi pitäisi poistaa kaikki esteitä silloin, kun on kyse oikeus- ja poliisiviranomaisten ja hallinnollisten viranomaisten välisestä yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Lisäksi pitäisi tarjota riittävää resursseista tehokkuuden varmistamiseksi, kun on kyse operatiivisista toimintasuunnitelmista tällä saralla. Ja vielä lopuksi, puheenjohtaja, minulla olisi vielä koko joukko kysymyksiä komission suuntaan. Onko komissio analysoinut niitä seikkoja, jotka on esitetty tilintarkastustoimistojen kertomuksessa. Oletteko tarkastellut sitä, kuinka yhteisön sisäinen ALV-vilppi voisi vähentyä, mikäli tilintarkastustoimistojen suositukset pistettäisiin täytäntöön? Ja toinen kysymys, mitä rahoitusseuraamuksia tällä olisi Euroopan unionin talousarvion kannalta? Kuinka Euroopan unionin talousarvio tästä muuttuisi kriisin yhteydessä, joka niitä on riepotellut? Olemme jatkuvasti peräänkuuluttaneet, että lisää rahaa tarvittaisiin. Minun mielestäni tämä on yksi potentiaalinen uusi varojen lähde. Tämä auttaisi ratkaisemaan monet ongelmat, joita meillä on edessämme tänäkin päivänä. Kiitoksia sitten edustaja Jaavor. Thank you, Madam Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin lyhyt tekninen lausunto Haluaisin kertoa valiokunnalle, että Unkarin tulkkaus keskeytettiin tunti sitten ja kun me keskustelimme hetki sitten tulkkauksesta Euroopan parlamentin vastuvapauskeskustelun yhteydessä, niin mielestäni tämä pitää ottaa huomioon. Ilmeisestikin tulkin, tulkin kapasiteetissa on heikkouksia, niin tulee tällaisia tilanteita, joilla meillä ei olekaan oikeus käyttää äidinkieltämme. Seuraavaksi itse mietinnöstä. Kiitän, anteeksi tästä kertomusta, kiitän tilintarkastustuomioistuinta kertomuksesta. Todella hyvin yksityiskohtainen ja tärkeä ja hyvään aikaan tuleva asiakirja, koska ALV petos on yksi tärkeimmistä kysymyksistä EUsta. EUssa petosten taso voi olla jäsenvaltioissa jopa 170 miljardia eurossa. Se on puolitoista kertaa enemmän kuin koko EU-talousarvio. Sehän on iso mer- selvä merkki siitä, kuinka tärkeästä asiasta on kyse ja kuinka nyt onkin äh, hyvä keskustella tästä juuri tähän aikaan, niin kuin komissiokin on toimintasuunnitelmassaan todennut. Kiitän tästä mietinnöstä myös. Se on hyvin tarkka asiakirja. Se heijastelee hyvin tilintarkastustuomioistuimen asiakirjaa ja se on mielestäni hyvä pohja jatkotyötä ajatellen. Ottaisin esille joitakin tärkeitä kysymyksiä, mitä tulee tähän äh, mietintöön, samoin erityiskertomukseen, ja ottaisin esille myös joitakin kysymyksiä. Ensinnäkin tämä otti myös tilintarkastustuomioistuin esille, mutta tämä on myös poliittinen asia, eikä sitä ole helppo käsitellä EU-toimielimissä, mutta meidän täytyy ymmärtää, että kun toimimme alv vastaan, ponnistelut joskus estyvät sen takia, että jäsenvaltiot vastustelevat. Ja täällä valiokunnassakin olemme keskustelleet PIF-direktiivistä, joka käsittelee talousten etujen suojelua EU-ssa. Uskon, että PIF-direktiivi pitäisi todella kattaa myös AV-kysymykset, mutta valiokunnassakin keskusteltiin eh, PIF-keskustelun yhteydessä tästä. Loppujen lopuksi valiokunta ja parlamentti ottivat selvästi kantaa ja sanovat, että PIF-direktiivin pitäisi kattaa arvonlisävero. Se on vahva viesti parlamentista komission suuntaan, mutta tietysti tämä ei välttämättä ole tervetullutta kaikissa jäsenvaltioissa ja se onkin vakava ongelma. va- yhteistyötä yleistä tukea puuttuu jäsenvaltioista, mitä tulee siihen, että komissio tutkisi asioita jäsenvaltioissa. Me tiedämme, että verotus kuuluu jäsenvaltioiden toimialaan ja sitä ne ko- kovin puolustavatkin. Mutta puhutaan nyt suoraan ilman, että komissiolla on tällaisia oikeuksia tai Olafilla oikeuksia tutkia alv kysymyksen jäsenvaltiossa. Jos, niin jos ei näin ole, niin emme pysty mitenkään toimimaan tehokkaasti ja tuloksellisesti. Jos halutaan te- petoksia vastaan toimia tehokkaasti, tarvitaan hiukan tällaista ö, vastuunjakoa jäsenvaltioiden ja komission välillä. Sitten kolmas kysymys. Ja tämä on vähän tällainen herkempi juttu. Ja oikeastaan tämä on kysymys. Mitä pitää tehdä jäsenvaltioilla tai mitä komissio voi tehdä silloin, kun jotkut jäsenvaltiot ovat epäilyn alla siitä, että se tai sen viranomaiset eivät suorita tehtäviään, eivät taistele arvonlisäveropetoksia vastaan, jos korruptio on erittäin korkealla tasolla hallituksessa tai muissa julkisissa laitoksissa. Ja tämä ei ole mitään, mikään teoreettinen mahdollisuus. Tämä on ihan tosiasia. Joskus tulee tämän tyyppisiä asioita täällä eteen. Eikä ole mitään välineitä komission käsissä painostaa kyseistä jäsenvaltiota hoitamaan paremmin alv-petoksia. En haluaisi toistaa, mitä täällä jo esittelijä sanoi paremmasta tiedottamisesta ja yhteistyöstä jäsenvaltioiden viranomaisten kesken esimerkiksi, mutta ottaisin esille vain yhden kysymyksen tässä lopuksi. Tai kaksikin, pyydän anteeksi, mutta puhun lyhyesti. Ensimmäinen on tämä käänteinen arvonlisän verovelvollisuus, hyvä tapa taistella alvetoksia vastaan. Toisaalta tämä Varsin värikäs käänteinen verovelvollisuusjärjestelmä tekee jäsenvaltiossa mahdottomaksi sen, että niitä käytetään tehokkaasti ja karuselitekniikkaa, petostekniikkaa on laajasti käytössä. Ja tämä vaihteleva käänteisen verovelvollisuuden järjestelmä aiheuttaa, että tässä kyllä onnistutaankin näissä karuselipetoksissa. Sitten vielä verkkokauppa, nythän se edustaa vielä pientä osuutta EU-kaupasta, mutta sen osuus kasvaa koko ajan ja arvonlisäverotusongelmista verkkokaupoissa on tullut yhä merkittävämpi kysymys ja pian tästä tulee iso ongelma EU:ssa ja sen viranomaisille. Kiitos. Mm, seuraava puhujalistalla on kollega Ajala Sender. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja sen vastaavaa jäsentää sekä tietenkin kollega Alia hänen mietinnöstään. Kun olimme Saksassa valtuuskuntamatkalla valtiovarainministeriössä, niin täytyy kyllä sanoa, että yllätyin. No, pakko myöntää tietenkin, että valtiosihteeri oli varsin tuore tehtävässään, mutta se, että Äh, koska äh, ongelmia katsottiin niin paljon olevan, niin myös omat varat järjestelmää kritisoitiin. Ja kun ajatellaan suuria viejämaita, niin äh, kyllähän niissä on aikamoisia ongelmia, kun tämä järjestelmä jollain tavalla, Ja en tiedä, onko täällä paikalla neuvoston jäsentä, edustaja, joka voisi meille tätä vielä selittää, että tämä vaikeuttaa niin paljon sitten kuulemma heidän elämänsä. Ja puheenjohtaja, tehänkin tähän viittasit tekin tähän viittasitte. Ja nyt tosiaan ää, äh, tämä äh, ALV-petos asia on myös osa PIF-hanketta äh, ja hyvin tärkeää osuus on tosiaan tämä ALV-petos, se tullaan siinä kyllä selvästi mukaan ottamaan, kun ajatellaan taloudellisten etujen suojelemista. Ja myös Ekon valiokunnan jäsenet tietenkin täällä Euroopan parlamentissa tekevät työtä. Ja siksipä niin järkyttävää jotenkin onkin, että jäsenvaltiot kerta kaikkiaan kieltäytyvät tekemästä yhteistyötä tässä asiassa. Ja öö, kysyisinkin komissiolta, että nyt kun tilintarkastustuomioistuin toteaa, että joissain tapauksissa siitä huolimatta, että aivan ilmeistä on, että transaktiot, kaupalliset transaktiot ovat yli tämän 50 000 euroa, niin jotkut jäsenvaltiot eivät kuukausittain niitä niistä teen ALV-ilmoituksia, joten voitaisiinko ne velvoittaa toimimaan näin jollain tavalla? Onhan tämä nyt todella kummallista, että jäsenvaltiot eivät toimi. Eikä voitaisi käynnistää välittömästi vaikka rikkomusmenettelyä niitä vastaan. Kyllähän äh, nyt hyvänen aika sentään kuukausittain äh, tulisi näitä äh, ilmoituksia saada, eikä sitten kun heille sopii silloin tällöin koska tahansa. Sitten kun ajatellaan koko tätä digitaalista pilaria, jota me olemme parlamentissa ja komissiossa ajamassa, niin onhan se nyt käsittämätöntä, ettemme saa aikaan sellaista järjestelmää, joka takaisi niin Europolin kuin Olafinkin pääsyn joko viesjärjestelmään tai Eurofisk-järjestelmään ja niiden tietoihin. Tilintarkastustuomioistuin myös Ranskassa on pyytänyt automaattista tietojen vaihtoa niin, että mahdollisimman läpinäkyvästi lähestulkoon automaattisesti voitaisiin nämä tapaukset äh, tarkastella ja näin torjua ALV-petoksia. Lopuksi haluaisin vielä kysyä komissiolta, että millä tavoin te, ja me tuemme teitä aivan ehdottomasti, äh, Millä tavalla me voisimme tätä yhteisötason ALV-petoskysymystä tehokkaasti hoitaa? Olemmehan me tehokkaasti toimineet muillakin aloilla, vaikkapa nyt esimerkiksi ilmailuturvallisuuden alalla tai muuten. Siis kyllähän nyt niin, että voisimme kerta kaikkiaan velvoittaa jäsenvaltiot toimimaan, ryhtymään asian hoitamiseen niin, että tähän yhteiseen tavoitteeseen päästäisiin. Toimintasuunnitelmat indikaattoreineen olisivat ehdottoman välttämättömiä. Ja lopuksi vielä, useinhan keskustelua äh, on käyty ALV-petoksista ja jotkut sitten toteavat, että ALV pitäisi kokonaan viedä EUn budjetista, niin minä olen täysin päinvastaista mieltä. Pitäisi olla aivan päinvastoin. Montin työryhmän suosituksia omista varoista Euroopan unionille tulisi seurata niin, että kaiken läpinäkyvyyden puitteissa huolehdittaisiin siitä, että nämä ALV-asiat saataisiin kuntoon. Puhutaan ALVstä ja ALV-petoksista, niin paras vaihtoehto ei nyt todellakaan ole se, että ALV viedään EU-toimivallasta tai EU-budjetista ja palautetaan jäsenvaltioille, ei todellakaan. Kiitoksia sitten kollega Peter, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Vuosittain EU menettää miljardeja ja taas miljardeja euroja ALV-petosten vuoksi. Tuotteita kun viedään ja palveluita viedään muihin jäsenvaltioihin, petoksia tapahtuu rikolliset jättävät alveen, alven maksamatta. Veroviranomaisten kaikissa jäsenvaltioissa on pitänyt täyttää kyselykaavake. Tientarkastustuomioistuin tämän sen lähetti. Kyse on niiden toimista, joilla torjutaan yhteisön sisällä ALV-petoksia. Lisäksi on tehty vierailuja ja paikan päällä tehtyjä tarkastuksia viidessä jäsenvaltiossa. EU mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot taistelevat alv-petoksia vastaan. Yhteisöllä on välin tätä varten, mutta tätä työkalupakkia täytyy nyt vahvistaa. Tientarkastustuomioistuin on tullut siihen johtopäätökseen, että suuremmassa osassa jäsenvaltiota ei tehdä näitä ristintarkistuksia. Alv-tietoja voidaan vaihtaa veroviranomaisten kesken jäsenvaltioiden välillä, mutta tähän liittyy vielä ongelmia, kun tarkastellaan tiedonvaihdon ja tietojen paikkansa pitävyyttä ja tiedonvaihdon oikea-aikaisuutta. Nykyistä asetusta pitäisi muuttaa kenties, jotta tällainen ristiin tarkastus olisi helpompaa, kun on kyse alv-tiedoista. Minä olen sitä mieltä, että mikäli haluamme todenteella suojata taloudellisia etujamme, parlamentin ja neuvoston pitäisi ottaa ALV-kysymykset mukaan direktiin, joka liittyy veropetoksiin. Lisäksi pitäisi luoda välineitä, jotka mahdollistavat sen, että voidaan paremmin tutkia tällaisia tapauksia ja viedä rikolliset tätille teoistaan. 7. huhtikuuta tänä vuonna komissio esitteli tiedonannon, jossa todetaan, että ALV järjestelmää ei pystytä uudistamaan riittävän nopeasti, kun tätä nykypäivän nopeasti muuttuvan digitaalinen talous. Järjestelmästä on tullut yritysten kannalta liian monimutkainen ja hankala silloin, kun on kyse rajat ylittävästä kaupasta. Porsan reikiä on liian paljon. Kansallisia tai maan sisäisiä paransiirtoja tai maksutapahtumia kohdellaan tavalla kuin rajat ylittäviä maksutapahtumia. Komissio toteaa, että uudistuksia tarvitaan nopeasti lukuisilla osa-alueilla. Ensinnäkin yksi tällainen osa-alue on se, että yritysten on liian kallista varmistaa se, että kansallisia säännöksiä, kaupan säännöksiä noudatetaan ja vielä vaikeampaa tämä on pk-yritysten kannalta, varsinkin on kyse rajatylyttävästä kaupasta. Toiseksi Petosten mahdollisuus on yhä suurempi. Porsan reikiä on liian paljon alvejärjestelmissä. 170 miljardia euroa menee joka vuosi hukkaan rahaa tämän vuoksi. Tämä johtuu siitä, että tai kun, kun tarkastellaan todellisia alv-maksuja jo oletettuja, arvioituja alv-maksuja, mukataan vielä lisää miljardeja. Alv alven keräämiskustannukset täytyy myöskin ottaa huomioon. Lisäksi pitäisi palauttaa luottamus veroviranomaisiin ja kansallisiin viranomaisiin muutoinkin jäsenvaltioiden tasolla. Voisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä erittäin tärkeästä kertomuksesta ja mietinnöstä. Ja kun on kyse EUn rahoituksesta, herra Alihan tästä puhui tarkalleen, hän halusi lisätä tässä suhteessa omat suosituksensa mietintöönsä, mutta minä haluaisin ottaa tältä esiin yhden asian erityisesti. Erittäin tärkeää on tarkastella tätä käänteisen verotuksen mekanismia silloin, alveen maksutaakka olisi ostajalla, ei niinkään myyjällä. Olisin painottaa sitä, että käänteisen verotuksen järjestelmä olisi väliaikainen käytäntö, jota voitaisiin käyttää joulukuuhun 2018 saakka, ja tätä voitaisiin soveltaa vain tietyillä harvoilla ja valituilla sektoreilla, jotka tällä hetkellä ovat tällaisen NS niin sanotun karuselurikollisuuden kannalta riskialtista aluetta. Liian suurta taakkaa ei saa tästä kuitenkaan aiheuttaa PK-yrityksille. EU pitäisi itse toimia mallina jäsenvaltiolla, kun on kyse tämän tyyppisistä seikoista. Lisäksi pitäisi käyttää uusia tiedonvaihtomalleja ja uuden tyyppistä yhteistyötä saada aikaan. Kiitos, että sain ilmaista kantani tähän. Kiitos. Minä aina odotan, että tulkit tulevat valmiiksi. Sitten taksudista edustajaa. Olkaa hyvä, kumpi haluaa aloittaa. Kiitos. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Kiitoksia puheenjohtaja. Karolin Henri on nimeni. Tulen palvelusta, joka käsittelee alpetosten petosten petoksia ja verran verokysymyksiä. Mielelläni osallistumme tähän keskusteluun tänään, koska niin kuin monet teistä ottivat esille, tämä on huomattava ongelma ja niin kuin te sanoitte, jo vuosia on puhuttu arvonlisäveropetoksista, mutta nyt on varmastikin tullut aika esittää oikeat kysymykset tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen pohjalta, mikä on ongelman laajuus ja mitä ratkaisuja voitaisiin löytää. Ja tässä me tarvitsemme tukea, ajatuksia, ehdotuksia kaikilta. Niin kuin te sanoitte, menetämme 170 miljardia vero tulee suurin piirtein. Tähän liittyy petoksen, petos, mutta myös muita aspekteja, kuten huono alvin arvonlisäveron keruu, samoin yritysten konkurssit. Tar- mm, kertomuksessa todetaan, että EUlla on kaikenlaisia välineitä käytössään. Tätä kautta jäsenvaltiot voivat taistella tätä petosmallia muotoa vastaan, mutta raport, kertomusta tulee ilmi myös se, että täytyy pystyä vahvistamaan kyseisiä välineitä. Yhte, hallinnollisen yhteistyön välineet ovat meidän kannaltamme katsottuna hyvinkin käytössä jäsenvaltioissa, mutta meistäkin niitä pitää vielä parantaa ja vahvistaa. Tilintarkastustuomioistuimen suositukset ovat samantyyppisiä kuin komissio omissa johtopäätöksissään esittää, miten toteutetaan hallinnollisen yhteis- hallinnollista yhteistyötä ALV-kysymyksissä. Tämä mm, teksti on vuodelta 2014. Olemme myös todenneet, että on välttämätöntä analysoida digitaalisia riskejä. Tämä liittyy tällaiseen transaktioanalyysiverkostoon tai pitää yhteisiä tarkastus ähm, rupeamia. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus tulee todella hyvään aikaan, sanoisin, koska komissio on esittänyt toimintasuunnitelman, jonka avulla voidaan taistella ALV-petoksia vastaan ja toimintasuunnitelmassa on mukana, niin kuin tilintarkastustuomioistuinkin totesi, monia sen suosituksista. Haluaisin korostaa toimintasuunnitelman tavoitteita. Pyritään vahvistamaan, uudistamaan ALV-järjestelmää, että voidaan paremmin toimia petoksia vastaan ja helpottaa yrityksen, eurooppalaisen yritysten huomioimista. Ensinnäkin halutaan siis muuttaa järjestelmää, jotta saataisiin aikaan lopullinen järjestelmä, joka perustuu verotukseen, rajat ylittävien operaatioiden verottamiseen EU-ssa. Näin voidaan ratkaista ongelma, joka koskee karusellipetoksia ja näitä missing trade kysymyksiä Toisaalta halutaan ehdottaa välittömämpiä toimenpiteitä, kun odotetaan sitä, että uusi lopullinen järjestelmä tulee voimaan. Ja pyritään toteuttamaan sellaiset ehdot, että lopun järjestelmä toimisi kestävältä pohjalta. Me ehdotamme sitä, että vahvistetaan yhteistyövälineitä, hallinnollisen yhteistyön välineitä eri verohallintojen välillä. Jotkut teistä juuri puhuivatkin uudesta tieton, mallista Meistä pitää siirtyä tiedonvaihdosta tiedonjakojärjestelmään, koska me tarvitsemme tai siis hallin, virkamiehet tarvitsevat kaiken tarvittavan tiedon ja lähes reaaliajassa, koska petoksen tekijät toimivat ilman verkostoa erittäin nopeasti. Verohallintoomme pitää pystyä toimimaan ja saamaan nopeasti tietoja käsinsä. Aina tietenkin pitää ottaa huomioon tietosuojakysymykset ja luottamuksellisuus. Toinen väline, jota meidän pitää vahvistaa, on Eurofisk, niin kuin tekin täällä totesitte. Eurofisk on ollut toiminnassa viisi vuotta. Se siis toimii, mutta se ei ole saanut niitä odotettuja tuloksia vielä, joten me haluaisimme vahvistaa Eurofiskia, jotta sillä olisi käytössään sop- sopivat välineet. Tästä valtiovarainministerit tulevat keskustelemaan juuri tänä viikon loppuna epävirallisessa ECOFIN kokouksessa. Sitten nähdään, antavatko jäsenvaltiot sellaisen merkin, että haluavat tämän välineen käyttöön. Sitten tuli esille se, että täytyy vahvistaa hall- virkamiesten ja hallintojen välistä yhteistyötä. Meistä on todella tärkeää ja kiireellistä verohallintojen ja tulliviranomaisten yhteistyö. Nämä liittyvät saamaan ministeriön alaisuuteen. Tätä kaikkea pitää vahvistaa ja erityisesti pitää pystyä lopettamaan petokset menettelytavan 42 puitteissa. Tässä kohtaa komissio ei hyväksy tilintarkastustuomioistuimen suostusta siitä yksinkertaisesta syystä, että lainsäädäntö on jo olemassa. tällä hetkellä jo tullien pitää pystyä tarkistamaan automaattisesti arvonlisäveron numerot, jotka ilmoitetaan tulli-ilmoituksissa, ja meistä tämä on jäsenvaltioiden vastuulla jo nyt. Automaattinen todentaminen on mahdollista vero- ja tulliviranomaisten välillä. Joissakin jäsenvaltioissa näin tehdään, eikä ole mitään syytä, etteivätkö muutkin tähän pystyisi. Jotta tässä prosessissa voisimme auttaa, niin olemme laattineet tällaisen kertomuksen fiskaalisohjelman puitteissa, Siinä on erittäin tarkkoja suosituksia siitä, mitä jäsenvaltiot voivat tehdä ja kansallisissa järjestelmissään. Tästä keskustellaan tällä hetkellä verohallintojen ja tulliviranomaisten kanssa toistan vielä, tai on sanottu, että komission pitäisi toimia enemmän. Me olemme antaneet tarvittavan tuen ja jatkossakin tuemme jäsenvaltiota, kun toteutuu tätä järjestelmää. Mutta niin kuin te sanoitte puheenjohtaja, tässä tarvitaan tahtoa verohallintojen tasolla, jotta otetaan nämä välineet käyttöön. Sitten vielä yksi asia, joka tuli esille keskustelussa ja joka on myös varsin tärkeä suunnittelussa. Ja tässä vastaan aivan erityisesti hallinnossa olevaan korruptioon. Me ehdottaisimme, että verohallitukset laativat yhteisen ohjelman asialistan omasta vahvistamisesta. Meidän pitää pystyä varmistamaan se, että todella parannetaan tilannetta ja edetään siinä, miten verohallitukset keräävät arvonlisäveroa ja taistelevat petoksia vastaan. Ja tässä emme todellakaan toivo, että komissiolla olisi lisätoimivaltuuksia, vaan haluamme vain auttaa kansallisia veroviranomaisia parantamaan toimintaansa ja vaihtamaan hyviä käytäntöjä ja vahvistamaan toimintakykyään. Tässä tarvitaan ihmisiä siis voimavaroja, tarvitaan hyvin koulutettua henkilökuntaa tietysti, mutta edelleen me ehdotamme sitä, että kehitettäisiin minimistulostandardeja äh, eri verohallintotehtäviin. Tämä heijastelee Euroopan talouden ohjausjakson suosituksia. Sen yhteydessä todettiin vuonna, tänä vuonna, että julkiset hallinnot, jotka ovat uudenaikaisia ja tulosta tuloksellisia, ovat tarpeen, jotta voidaan vahvistaa talouden, talouden, talouspolitiikan ohjausta ja parantaa veropolitiikan laatua, jota jäsenvaltiossa toteutetaan. Me toivomme kovasti saavamme teiltä tukea tällä sektorilla, koska tietenkin tämä nähdään kansallisena kompetenssina. Me Tunnustamme tämän tosiasian, mutta olemme kuitenkin valmiit tukemaan jäsenvaltioita, kun ne ponnistelevat parantaakseen hallintotapojaan. Samanaikaisesti täytyy pystyä vahvistamaan kansainvälistä yhteistyötä. Tässä yhteydessä olemme hyväksyneet tilintarkastustuomioistuin esittämiä suosituksia, mutta kiinnittäisin kuitenkin huomionne kohtaan neljä esittelen työasiakirjassa. Kun puhutaan kolma, kahdenkeskisestä avusta kolmansien maiden kanssa. Meistä tämä asia kuuluu unionin toimivaltuuteen ja tämän takia komissio on pyytänyt neuvottelumandaattia neuvostolta. Me saimme neuvottelumandaatin Norjan kanssa samoin ja nyt näitä neuvotteluita käydään ja me toivomme, voivamme toivomme, että saamme aikaan vuoden loppuun mennessä ensimmäisen sopimuksen Norjan kanssa. Siksi on tärkeää tarttua tuomioistuimen suosituksiin, nimittäin neuvosto pitää myöntää näitä neuvotteluvaltuutuksia komissiolle, koska kuten kaikki tiedätte, tietävät, me olemme tehokkaampia silloin, kun meillä on eurooppalainen sopimus tukena, kun tilanne olisi, jos sopimukset ovat puhtaasti kansallisia. Kiitos paljon sitten Olaf. Les indicateurs. Mä parlin näistä indikaattoreista, puhuttiin indikaattoreista, jotta paremmin tiedettäisiin, miten toimitaan petoksia vastaan. Tämä on hyvin vaikea alue toimia, koska luonnollisesti petokset tapahtuvat piilossa. Ei se ole julkista toimintaa ja jäsenvaltiossa ei ole kovinkaan paljon metodologiaa, jota olisi kehitetty koskien kansallisia analy- analyysejä. Me olemme joka tapauksessa hyväksyneet tilintarkastustuomioistuimen suosituksen tässä asiassa, koska olemme perustaneet työryhmän jäsenvaltioiden kanssa, joissa kehitellään toimintatapoja äh, ALV-kuilun kuromiseksi ja myös ALV-petoksista. Emme voi luvata teille mitään ihmeitä, katsotaan nyt mitä saadaan aikaan näillä välineillä ja edelleenkin haluamme rohkaista jäsenvaltioita kehittämään metodologiaansa, jotta voidaan paremmin saada tietoa petoksen laajuudesta koskien arvonlisäveron keruuta. Kiitoksia. Ja kuka Olafista haluaisi käyttää puheenvuoron? Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä halusin vain yksinkertaisesti, aivan lyhyesti ilmaista, kuinka kiitollinen parlamentille sen antamasta tuesta, kun on kyse siitä, että alve otettaisiin mukaan direktiiviin, joka koskee yhteisön taloudellisten etujen suojaamista, eli PIF-direktiiviin, ja myöskin asetukseen, joka liittyy eurooppalaiseen syyttäjävirastoon. ALV kuuluu todellakin, niin kuin tilintastuomioistuinkin sanoi, Euroopan tuloihin, ja petokset ovat merkittävä asia. Tällä hetkellä yhteisön tasolla tämän ja, ja karuseen rikoksiinkin voitaisiin yhteisön tasolla puuttua, mikäli se Euroopan syyttäjävirasto ja kun on kyse sisämarkkinatoiminnasta, tietystikin komissio tukee voimakkaasti sitä, että alve otettaisiin mukaan näihin kahteen lainsäädäntöhankkeeseen. Kiitoksia parlamentille sen antamasta työstä tässä suhteessa. Martins, Kiitoksia. Ja sitten äh, tilintarkastustuomioistuimen vastaus. Mattes, olkaa hyvä. Kiitos. Niin, tässä tosiaan tämä tulli- ja verotustietojen tiedon vaihto mahdollisuus on jo olemassa nyt, kun ajatellaan lopullista määrä jäsenvaltiota, niin se voi pyytää tätä tietojenvaihtomenettelyä, mutta siihen menee aikaa, koska automaattinen tiedonvaihto viesjärjestelmän kautta ei toimi. Tiedämme, että monet maat eivät tietoja vaihda viesjärjestelmän kautta. Ja kyllä tämä voisi aiheuttaa laillisia toimia näitä maita vastaan, mutta näin ei kuitenkaan ole tehty kehittyy. Siksi mielestämme tätä asiaa tulisi kyllä vielä tarkastella uudelleen. Ja lopuksi esittelijämme edustaja Ali, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan todella kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Kyllä tämä on hyvin monimutkainen asia. Ja meillä on vakava ongelma. Täällä on jo todettukin, että ALV-petosten aiheuttamat vahingot ovat jopa 170 miljardia euroa. Ja on mukava nähdä ja kuulla, että tällä on konsensusta ja poliittista tahtoa ratkaista nämä ongelmat. Ja näin todella torjua petoksia. Nyt kuitenkin tarvittaisiin konsensus parlamentin, komission ja ennen kaikkea jäsenvaltioiden neuvoston välillä. Ja viime kädessähän jäsenvaltioista tämä yhteistyö riippuu, jotta ongelma todella saadaan ratkaistua. On Todeta, että niin tilintarkastustuomioistuin kuin komissiokin ovat halukkaita tekemään yhteistyötä – niin että suosituksemme muuttuvat teoiksi. Ne eivät saa jäädä pelkäksi paperiksi. Kiitos. Kiitos, juuri näin on. Ja meidän täytyy tosiaan pitää painetta yllä. Muuten 12 vuoden kuluttua olemme edelleen tässä samassa muuttumattomassa tilanteessa. Juuri näin. Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille huomioista ja kysymyksistä. Nyt meillä on tasan puoli tuntia seuraava esityslistan kohtaa varten, koska 11.30 komission varapuheenjohtaja tulee vieraksemme. Nyt kyse on erityiskertomuksesta liittyen maaseudun infrastruktuuriin. Ja asiasta vastaa tilintarkastustuomioistuimen jäsen Nikolaos Miljoonis ja meidän esittelijämme on kollega Pirinski. No niin, ja miljoonis, olkaa hyvä. Uh, Madam Chair, honorable members of the... Puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo ja kunnia tänään esitellä teille viimeisimmän tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen, joka liittyy maaseudun kehityspolitiikkaan. Siinä käsitellään sitä tukea, joka annettiin maaseudun infrastruktuureille. Se julkistettiin 29. helmikuuta tänä vuonna. sen se julkaistiin. Lyhyen alustukseni jälkeen yhteydessä kerron ensin maaseudulle tehtyjen infrastruktuurien rahoittamisesta ja kuinka tärkeää niitä on rahoittaa, ja sitten kerran tilintarkastuksen löydöksistä. Maaseudulla on merkittäviä haasteita, kuten väestökato ja elinkeinon rahoittamisen mahdollisuuksien vähyys. Hyvät infrastruktuurit auttavat edistämään talouskasvua ja lisäämään maaseudun vetovoimaa. Erisellä ohjelmakaudella 2007-2013 neljä maaseudun kehitystointa oli sellaisia, jotka rahoittavat infrastruktuurihankkeita. Tyypillinen investointi kohdistui julkisiin laitoksiin tai palvelujen kuttien jätevesihuoltoon, juomaveden toimittamiseen, kyläteiden kunnostamiseen sekä julkisten rakennusten, kuten koulujen ja vapaa keskusten rakentamiseen ja kunnostamiseen. Lisäksi rahoitettiin yksityisten käyttöön tarkoitettuja järjestelmiä, kuten maaseudun takamaantilojen kastelujärjestelmiä ja maatilojen johtavia teitä rakennettiin ja kunnostettiin noin 13 miljardia euroa, eli 13,5 prosenttia koko maaseuturahaston varoista annettiin infra- infrastruktuurin investointia varten edellisellä ohjelmakaudella 2007-2013. Koitan huomioon jäsenvaltioiden antama yhteisrahoitus sekä tuensaajien omat maksuosuudet, kokonaisinvestointivolyymi todennäköisesti on 29 miljardia euroa. Saman suuruisia summia on varattu infrastruktuuritoimia varten nykyisellä ohjelmakaudella 2014-2020. Nyt sitten tilintarkastuksen löydökset. Me tarkastelemme sitä, ovatko jäsenvaltiot ja komissio saaneet rahalle vastinetta, kun maaseudun infrastruktuuria on rahoitettu. Tarkastamme seuraavia seikkoja. Kuinka jäsenvaltiot perustelivat tarvetta käyttää maaseudun kehittämisrahoja? Kuinka koordinointi toteutuu muiden rahastojen kanssa, se on kun samantyyppisistä tarpeista, joita ovat erottaa muistakin lähteistä, kuinka jäsenvaltiot ja komissio puuttuivat tärkeimpiin riskeihin, täytäntöönpanossa ja kuinka ne valvoivat ja arvioivat aikaan tuloksia. Tilintarkastus suoritettiin tehtiin marraskuun 2014 ja kesäkuun 2015 välisenä aikana. Tarkastuksen yhdessä komissio, komission toimintaan tutustuttiin viertiin viidessä jäsenvaltiossa, niissä, joissa kaikkien eniten on annettu rahaa maaseudun infrastruktuurin rahoittamiseen. Nämä jäsenvaltiot olivat Saksa, Saksin osavaltio, Espanja, siellä Extremaduran alue, itässä tarkastettiin Sisilian tilanne, lisäksi mukana oli Puola ja Romania. Ne valittiin siksi, että yhteensä ne vastasivat 65 prosentista koko budjettivaroja tätä tarkoitusta varten. Tilin tarkastuksessa otannassa oli mukana 48 hanketta. Ne liittyvät maan seudun teiden rakentamiseen, vesihuoltoon ja sosiaaliseen ja kulttuuriinfrastruktuuriin. Nämä ovat tärkeimmät tuki kategoria, että 32 näistä hankkeista oli sellaisia, joihin tilintarkastustuomioistuin tutustui paikan päällä vierailun yhteydessä. Nyt sitten pääsäiset löydökset. Ensimmäinen osa kertomusta keskittyy toimien suunnitteluun. Havaitsimme, että jäsenvaltiot yleisesti ottaen kuvasivat, miksi tukea tarvittiin infrastruktuuriinvestointia varten maaseudulla. Kuitenkaan ne eivät pyrkineet kvantifioimaan riittävää tuen tasoa niin, että olisi otettu huomioon määritellyt tarpeet. Lisäksi maaseudun kehittämisohjelmissa ei yleensä otettu huomioon kansallista, alueellista tai paikallista rahoitusta, jota olisi ollut saatavilla samantyyppisiä hankkeita varten. Tämä lisäsi riskiä, että maaseudun kehitysvaroja käytettiin vain muiden resurssien tai rahoituslähteiden korvikkeena. Kahdessa jäsenvaltiossa, Saksassa ja Italiassa, havaittiin, että maaseudun kehittämisrahastosta käytetyt varat vähensivät maan omia omaa käyttöä tai alueellista ja paikallista varojen käyttöä. Eikä tällaista riskiä pyritty myöskään vähentämään. Korkea tukiaste jäsenvaltiossa ei ollut sellaista, että taustalla olisi ollut kunnollinen analyysi perusteena. Viides jäsenvaltiossa viidestä ei ollut tarkastettu hakijan kapasiteettia itse rahoittaa hankkeensa tai saada rahoitusta muista lähteistä tai ohjelmista. Mitä koordinaation tulee? Aikakin perustettiin erityisiä elimiä juuri tätä tarkoitusta varten. Jäsenvaltioiden puolella pyrittiin lähinnä keskittymään siihen, että kaksinkertaista rautusta ei otettu käyttöön. Sen sijaan, että olisi pyritty saamaan aikaan täydentävyyttä ja synergiaa. Tutkituissa hankkeissa koordinaation puute oli selkeästi nähtävillä. Tämä vaikutti EU-varojen käytön tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Toinen osa kertomusta tarkastelee sitä, kuinka infrastruktuurihankkeet pistettiin täytäntöön, kuinka ne toteutettiin. Mitä tulee valintamenettelyihin, katsoimme, että minimi tukikelpoisuuskriteerit oli kyllä selkeästi määritelty ja mahdollistavat sen, että pystyttiin karsemaan pois sopimattomat hankkeet. Siitä huolimatta valintakriteerit eivät aina vastanneet tai johtaneet siihen, että kaikkein parhaat, eli kustannustehokkaimmat hankkeet olisi valittu. Joissakin tapauksissa ei löytynyt riittävää dokumentointia tai asiakirjoja, jotka olisivat perusteita sitä, miksi hankkeet valittiin, mutta jostakin vasenvaltiosta puolesta ja romanista löydettiin myöskin hyviä käytänteitä. Siellä valintakriteereissä painotettiin sitä, että tarkasteltiin tulevan vaikutusta ja siellä käytettiin myöskin minimikynnystä sen varmistamiseksi, että hankkeiden laatu oli asianmukaisella tasolla. Lisäksi menetelmillä, joita jäsenvaltiossa käytettiin, haluttiin varmistaa, että hankekustannukset olivat kohtuulliset, mutta tällä ei kuitenkaan vähennetty riskiä, että hinnat sitten myöhemmin paisuivat. Tässäkin havaittiin puutteita hankintamenettelyissä myös. Lisäksi viitehinnat, joita viranomaiset käyttivät hankekustannusten arvioimisessa, olivat todennäköisesti korkeammat kuin todelliset markkinahinnat. Kolmessa jäsenvaltiossa havaitsimme, että viitehinnat olivat paljon korkeammalla kuin hinnat olisivat olleet, mikäli hankkeet olisi kilpailutettu. Toinen tärkeä seikka tällaisissa hankkeissa on niiden kestävyys. Kestävyys on erityisen merkittävä seikka, kun on kyse infrastruktuuriinvestoinneista, joiden oletettu elinkaari on pitkä. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita kuitenkaan ei mukautettu vaatimuksia eikä tehty tarpeellisia tarkastuksia tässä suhteessa. Siellä sovellettiin samoja menettelyitä kuin mitä sovelletaan kaikkiin maaseudun infrastruktuurihankkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että yksikään jäsenvaltio ei vaatinut tuensaajalta tarkkaa ylläpito, kust, ylläpito suunnitelmaa sitten, kun hankila on toteutettu. Ja tarkastuksissa havaittiin vain riskit vasta myöhäisessä vaiheessa jälkikäteen. Pitkät viiveet hallinnollisissa menettelyissä, kun tuki haettiin ja maksettiin, myöskin vaikuttivat hankkeiden tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Komissio ryhtyi toimenpiteisiin ja ryhtyy systemaattisesti valvomaan heikkouksia jäsenvaltiossa, mutta vasta myöhäisessä vaiheessa ohjelmakaudella, ohjelmakauden loppumetreillä vasta tähän ryhdyttiin. Kolmas osa kertomustamme tarkastelee tuloksia, joita saatiin aikaan hankkeiden rahoittamisesta. Mitä näihin 32 hankkeeseen tulee, jotka tutkittiin, katsoimme, että niillä kyllä saatiin aikaan odotettu infrastruktuuri, ja useimmiten jopa annetuissa aikarajoissa. Oli miten oli. Jäsenvaltiot eivät kerneet riittävästi luotettavaa tietoa lyhyen ja keskipitkän välin saavutuksista hankkeiden suhteen. 20 hanketta oli sellaisia, että mittauskelpoisia tuloksia ei voitu arvioida, eikä näiden pohjalta voitu arvioida hankkeen onnistumista. Joskus indikaattorille käytetty niiden maaseudun asukkaiden lukumäärää, jotka pystyvät varsinaisesti hyötymään hankkeesta. Joskus ilmoitettiin koko yhteisön väkimäärä hyötyjiksi, huolimatta siitä, olivatko tai kuinka monta infrastruktuurin käyttäjää oikeasti oli. Tällainen raportointimenetelmä paisuttaa lukuja. It's a pure olen pahoillani, te tässä nyt kerrotte aika paljon tuota historiaa. Voisitteko puhua hiukan lyhyemmin? Meillä on kova aikapaine nyt. On the whole, Kaiken kaikkiaan, vaikkakin hankkeet, joita tarkastettiin, saatakaan tulosta jossakin tapauksissa, ne myöskin pystyivät osoittamaan, että myötävaikutusta oli ollut positiivisesti sellaista maaseuduun. Katsottiin kuitenkin, että rahoitus voitu saada paljon parempaa vastinetta. Me suosittelemme siksi, että jäsenvaltioiden pitäisi omaksua koordinoitu lähestymistapa, kun tuetaan maaseudun infrastruktuuria. Niitä kvantifioidaan tarpeet ja rahoitusaukot ja perustellaan maaseudun rahojen käyttö. Komission pitäisi suorattaa huolellinen arviointi ja tarkastella täydentävyyttä eri EU-rahastojen välillä, joita jäsenvaltiot käyttävät kaudella 2014-2020. Jäsenvaltioiden pitäisi myöskin luoda tai määritellä jatkuvasti soveltaa kriteereitä, joilla varmistetaan se, että kaikkien kustannustehokkaimmat hankkeet valitaan toteutettaviksi. Jäsenvaltioiden pitäisi ottaa huomioon investointien kesto ja elinkaare, kun tarkastellaan kestävyyskriteereitä ja vaatimuksia ja tarkastuksia tehdään. Jäsenvaltioiden pitäisi luoda ja kunnioittaa järkeviä aika rajoja silloin, kun on kyse hakemusten prosessoinnista ja maksuista. Lisäksi jäsenvaltiolla pitäisi olla selkeätä täsmälliset tavoitteita silloin, kun varoja käytetään hankkeisiin. Nykyisellä ohjelmakaudella komission jäsenvaltioiden pitäisi kerätä oikea-aikaista relevanttia ja luotettavaa tietoa, joka, jonka pohjalta sitten voidaan arvioida hankkeiden ja rahoitettujen toimien toteuttamista ja niiden hyötyä. Osin kiittää siitä, että sain puhua täällä ja mieluummin vastaan kysymyksiinne. Kiitos. Sitten äh, Pirinski esittelijämme. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun otetaan huomioon ajalliset rajoitukset, otan pääkohtia vain esille. Uskon, että tämä mietintö äh, tar- äh, kertomus ansaitsee huomiota kolmesta syystä. Ensinnäkin se on tarttunut avainkysymyksiin, jotka liittyvät täsmällisesti siihen, että saadaan paremmin vastinetta rahalle maatalouden infrastruktuurin rahoittamisessa kun sitä rahoitetaan maaseuturahastosta, EU-maaseuturahastosta. Toiseksi uskon, että on aika tärkeää, että nämä paikan päällä tehdyt vierailut on tehty näissä eri projekteissa. Tämä on mielestäni lisännyt, parantanut laatua ja parantanut tietojen ja suositusten tarkoituksenmukaisuutta myös. Kolmanneksi uskon, että tässäkin kohdassa, siis tässä kolmannessa osassa, kun keskitytään tuloksiin, joita on saavutettu, tämä osoittaa, että tämmöinen lähestymistapa on onnistunut. Otetaan huomioon virheet, sääntöjen vastaisuudet ja arvioidaan lopputuloksia. Uskon, että työasiakirjassa on relevantit suositukset, jotka ennen tätä mietintöä esitettiin. Ne ovat samoilla linjoilla kuin mietintöjä, mitä äsken juuri kuulimme suosituksista. Uskon, että kannattaa korostaa moniakin näistä. Yksi kohta, jonka ottaisin esille, on kohdentamisen tärkeys pitää kohdentaa toimintaa hankkeisiin, jotka valmista voivat kehittää maaseudun työ, työtilannetta, kehitystä ja joille löytyy myös julkista tukea ja saadaan aikaan lisäarvoa. Siis kohdentaminen on aivan avainasia. Sitten on tämä erittäin tärkeä seikka, että todellakin kunnolla käytetään varoja silloin, kun muita rahoituksen lähteitä ei ole kyseisiä tavoitteita varten. Pitää kunnolla identifioida rahoituspuutteet, jotka pitää korjata. Ja tässä mielessä komission pitäisi antaa jäsenvaltioille lisäohjeistusta täytäntöönpanovaiheessa, miten saadaan aikaan parempi täydentävyys ja vältetään tällainen huono rahoituksen korvaaminen toisella. Sitten mikä Lunis otti esille myös julkiset hankinnat. Ja tähän liittyy, tässä on tämä komission tärkeä asiakirja maaliskuulta 2014. Siinä rohkaistaan varmistamaan se, että valintakriteerejä sovelletaan avoimella johdonmukaisella tavalla. Ja tässä yhteydessä erittäin tärkeää on, on hinnoittelu, kustannusarviot, koska tässä kohtaa on selvästikin paljon parannettava, jotta varmistetaan, että käytetään kunnollisia markkinahintoja eikä mitään kuvitteellisia vääristyneitä hintaesimerkkejä. En halua toistaa muita suosituksia, jotka liittyvät johdonmukaiseen kriteerien soveltamiseen, että valitaan, että te, valitaan kaikkein kustannustehokkaimmat projektit, kestä, kestävyys, säilytetään infrastruktuuria ja niin edelleen. Sitten hallinnollinen kysymys vielä, miten nopeutetaan maksuhakemusten käsittelyä. Lopuksi puheenjohtaja, vaikka te sanoitte, että tämä on tällainen jälkikäteen laadittu mietintö, niin se kyllä liittyy vahvasti siihen, että tuodaan, saadaan aikaan lisäarvoa maaseudun hankkeiden rahoittamisesta, ja tämä on yksi tärkeä väline viesti sekä komission ja suuntaan, niitä pitää saavuttaa paljon paremmin ja selkeämmin määriteltävää öö, lisäarvoa. Novakov, Kiitos sitten kollega Novakov, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen Varjo esittelijä. Haluan kiittää Pirinskiä hänen tekemästään työstä. Se on hyvin tasapainoinen. Ja luin erityiskertomuksesta seuraavan kuvauksen. Ei ole kylliksi tietoa, on ongelmia valvonnassa ja niin edelleen. Kyllä minulle tulee tässä sellainen tunne, että tämä on nähty ennenkin. Monissa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa, paitsi tämän rahaston suhteen, myös monien muiden rahastojen ongelmien suhteen, kuulemme aina saman kritiikin. Ja kyllä varmasti tämä kritiikki usein johtuu siitä, että hallintokapasiteettialueilla alueilla ei ole tilanteen tasalla. Onhan pieniä alueita, pieniä kuntia, joilla on ehkä rajallinen kapasiteetti hoitaa näitä asioita, mutta on kai se nyt myönnettävä, että kun meillä on tämä kappale 22, eli missä eurooppalaista tukea eniten tarvitaan. Siellä ihmiset, ää, ihmisillä on vähiten mahdollisuuksia sen hakemiseen. Eli kun me haluamme hankkeelta lisää, lisäarvoa, ja lisää merkitystä, niin kyllä varmasti yksinkertaistaminen olisi avainasia. Ohjelmien yksinkertaistaminen ei voida vaatia, että viljelijät ja pk-yrittäjät syrjäisillä alueilla, vuorialueilla, pienissä kunnissa pystyvät hoitamaan tällaisen byrokratian ja sitten vielä vaaditaan niiltä nollavirhetasoa ja strategioita hankkeiden toteuttamiseen. Joten kyllä mielestäni on meidän kaikkien yhteinen vastuu huolehtia siitä, että asioita yksinkertaistetaan. Komission täytyy ottaa huomioon tämä erityiskertomus ja sen suositukset, ettei tällaista kritiikkiä jouduta jatkossa jälleen kerran esittämään. Kiitos sitten kollega Flanagan kaksi minuuttia. Kiitoksia. Tämä kertomus on erittäin oikein mielenkiintoinen. Toinen puhuja sanoi, että oli hienoa, että tehtiin myöskin paikan päällä tarkastuksia. Kertomuksessa mainitaan kuitenkin se, että paikallisviranomaiset ovat vähentäneet teidän rakentamista, koska itse omista rahoistaan, koska Euroopasta on saatu rahaa. Minun alueen tämä oli mahdollista. Ja kun tarkastellaan tarkastin tilannetta, niin päätettiin käyttää tämä kaikki rahaa ilman, että annettiin lisärahoitusta omalta puolelta. Mitä voidaan tehdä, niin että näin ei tulevaisuudessa tehdä, koska muualla pilari kakkosen rahoituksen, kun käytetään rahaa, on näyttöä siitä, että turhaa korvataan muista varoista. Rahat piti kuitenkin käyttää kaikki viljelijöiden hyödyksi. Hienoa, että rahaa tulee. Useilla alueilla kuitenkin tämä ei ollut mitään lisärahoitusta alueelle, koska paikallisviranomaiset hallitukset itse leikkaavat omaa rahoituksestaan, oma, omasta rahoituksestaan vastaavasti. Onko tästä enemmänkin näyttöä, kun tarkastellaan maataloutta tai maanviljelyä ja maanviljelyn rahoitusta. Tarkoittaako tämä sitä, että Euroopan rahoituksella korotaan sitä rahoitusta, mitä muuten olisi annettu kansallisesta potista. Kiitoksia. Nyt vuorossa on komissiojohtaja Longo. Näyttää siellä olevan paikalla. Muistutan vielä siitä, että aika on nyt kortilla. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja ja kiitokset Piirinski, Miljoonissa, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. En lue nyt ihan kaikkea, mitä olin tässä itselleni kirjannut. Vastaan ehkä näihin avainkysymyksiin, joita keskustelussa esiin nousi. Komissio on hyväksynyt kaikki suositukset, jotta voidaan parantaa EU-tuen tehokkuutta. Komissio on myös ryhtynyt lisätoimiin ohjatakseen ja valvoakseen jäsenvaltioita ja tukeakseen jäsenvaltioita ja niiden alueita ohjelmoinnissa ja täytäntöönpanossa maaseudun kehittämisohjelman puitteissa 2014-2020. Ja me todella pyrimme siihen, että kustannukset pysyvät äh, hyväksyttävällä tasolla. Näin ollen nämä äh, valintakriteerit ja ylipäätään 2014-2020 valvonnassa komissio on erityisesti kiinnittänyt huomiota toimien valvottavuuteen ja mitattavuuteen me tarkastelemme myös kustannusten hyväksyttävää tasoa, kun ajatellaan muun muassa näitä julkisia hankintoja, ja me olemme kouluttaneet viranomaisia jäsenvaltioissa, antaneet heille hyvin kattavaa ohjeistusta koordinointi ja täydentävyys eri EU-rahastojen välillä on otettu huomioon, kun on luotu lainsäädäntöpuitteita 2014-2020 kaudelle. EU-rahoituksen koordinointi ja täydentävyys kansallisella ja alueellisella tasolla – pohjautuu tietenkin myös komission palveluihin ja kansallisten ja alueellisten viranomaisten on huolehdittava koordinoinnin ja täydentävyyden toteutumisesta ohjelmien täytäntöönpanovaiheessa. Mitä tulee sitten valvontaan ja arviointiin, niin 2014-2020 yhteinen monitorointi- ja arviointijärjestelmä tulee tarkastelemaan juuri toimien täytäntöönpanoa, kun taas arviossa katsotaan suoritusta. Ja kaikkien toimien tehokkuus tulee sitten vielä ekspostarviossamme tarkasteltua. haluamme todella välttää liiallista byrokratiaa ja liiallisia rajoitteita tavoitteita. Tulemme muuten myös jäsenvaltioissa toteuttamaan äh, vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja katsomaan, että äh, maksut suoritetaan sääntöjen mukaisesti. Komissio katsoo, että lainsäädäntöpuitteet, joita sovelletaan 2014-2020 kaudella, vahvistettu ohjeistus ja komission tarkastukset jäsenvaltioissa kentällä tulevat varmistamaan maaseudun infrastruktuurikehittämisohjelman säännönmukaisen toteuttumiseen. Sitten muuten noista vaatimusten vielä jokunen sana. 28 kappaletta niitä olemme suorittaneet ja ...148 miljoonaa euroa korjauksia toteutettiin. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten äh, tilintarkastustoimituksen miljoonissa. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Niin suosituksissamme toteamme, että komission täytyy velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan koordinaatio eri EU-varojen välillä ja omien varojensa välillä. at about... Uh, uh, Me tarkastelemme tätä puolta, koska haluamme, että varat eivät korvaa toi, korvaa toisiaan, kun etsitään lisää arvoa tällä ohjelmakaudella. Ja infrastruktuurin kannalta, kun puhutaan julkisista menoista ja kuluista ja tämän takia korvaus korvaavuudella on tässä tärkeä rooli. Minulla on kokemusta tällaisesta ilmiöstä Sisiliassa. Sisiliasta. Olin siellä tutustumassa tilanteeseen paikan päällä. Mun useimmat tiet olivat huonossa kunnossa, koska teiden ylläpito oli peruutettu silloin, kun otettiin käyttöön EU-tuki. Ja sitten Yksi tärkeimmistä viesteistä tässä kertomuksessa on täydentävyys ja synergia, jotta vältetään päällekkäisyys, puutteet eri EU-rahoituksen varojen kohdalla. Kollega oli, olen pahoillani, niin en voi enää avata keskustelua. En voi antaa teille puheenvuoroa. Esittelijä Pirinski. Thank you, Madam Chair. Just one... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyt kommentti vain. Uskon, että nyt on selvää, että ongelmien ratkaisu tällä alalla, kun äh, etsitään parempaa vastinta rahalle maaseutuinfrastruktuurin yhteydessä yksensä tulee selväksi. Jotta nämä ongelmat voitetaan, niin tässä tarvitaan hyvin läheistä, käytännönläheistä yhteistyötä komission, jäsenvaltioiden ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Ja ehdottaisin sellaista. Olisiko mahdollista, että olisi jonkinlainen erityinen työryhmä, tällainen ad hoc-tyyppinen ryhmä, joka kokoaa yhteen eri tahojen edustajat, jotka ovat tätä asiaa työstäneet ja yritettäisiin sitä kautta kehittää käytännön toimia, joiden pohjalta voitaisiin valmistella jo seuraavaa ohjelmakautta ja lähteä liikkeelle jo nyt. Ja ehkä varapuheenjohtaja Georgia voisi osasta tällaisen toimintaan, koska sehän olisi eh, meidän kaikkien omien etujen mukaista, jos komissio voisi tästäkin päättää. Kiitoksia. Kiitos. Meidän täytyisi kyllä vakavasti pohtia, että eikö nämä neljä viisi kertomusta maaseudun kehittämisestä, joita olemme käsitelleet neljä viiden viime kuukauden aikana, voitaisiin yhdistää oma-aloitteiseksi mietinnöksi ja todella ottaa oppia kaikesta koetusta, ettei tilanne ole seuraavalla ohjelmakaudella ihan sama kuin tähänkin asti. Ja koordinaattorit, ehkäpä te voisitte pohtia tätä. Mielestäni kyllä kannattaisi sen verran hikeä ja kyyneleitä ehkä äh, laittaa tähän asiaan, että hoidettaisiin koko maaseudun kehittämispaketti kerralla. Ei tämä varmaankaan viimeinen kerta ollut, kun asiasta keskusteltiin, mutta kiitos tästä keskustelusta kuitenkin. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, eli Olaf-asetuksen muuttaminen. Toivotan komission varapuheenjohtaja Georgi Evan lämpimästi tervetulleeksi. Hän esittelee meille nyt tämän komission ehdotuksen. Halusin oikeastaan toivottaa tervetulleeksi myös neuvoston, joka... Toivotan tervetulleeksi neuvoston Frantsen äh, Alankomaiden puheenjohtajavaltiosta on täällä läsnä. Olisi mukava kuulla teiltä, että miten nopeasti tämä asia saadaan hoidettua. Meidän valiokuntammehan on hyväksynyt nopeutetun menettelyn, eli me emme tarkistuksia tule tekemään. Komission varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Uh, thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Ja monet kiitokset teille ja arvon jäsenille – teidän erittäin nopeasta reagoinnistanne tähän komission ehdotukseen. Sehän tehtiin vasta maaliskuun kolmas päivä, joten hyvin nopeasti lyhyessä ajassa te olette saattaneet sen tämän valiokunnan esityslistalle. Tästä on erittäin kiitollisia. Nyt on tarkoituksena erottaa sihteeristö, joka tukee Euroopan valvontakomitea itse Olafista. Kuten te tiedätte, artikan 18 mukaisesti asetuksessa 883-2013 sihteeristö, valvontakomitean sihteeristö on hallinnollisesti osa Olafia. Ja Olaf toimii nimittävänä tahona. Se nimittää sihteeristön jäsenet ja myöskin vastaa sen talousarviosta. Tämä oikeuden järjestely on johtanut joihinkin keskusteluihin viime vuosina. Keskustelun yhdessä valvontakomiteassa, mutta myös Euroopan parlamentissa on jatkuvasti ilmaistu huoli siitä, miten tämä järjestely vaikuttaa valvontakomitean riippumattomuuteen. Voisin painottaa sitä, että meillä ei ole mitään osvittaa siitä, että valvontakomitean riippumattomuus olisi jollakin tavalla ollut vaarassa. Olemme olleet kiitollisia siitä, että valvontakomitea on toiminut erittäin aktiivisesti ja harjoittanut sillä annettua tehtävää. Jopa se näinäinen mahdollisuus, että riippumattomuus saattaisi olla uhattuna, on haitallinen asia. Siksi me ehdotuksessamme pyrimme korjaamaan tämän, tai poistamaan tämän riskin, joka mahdollisesti on olemassa. Samalla voimme myötä vaikuttaa siihen, kuinka työsuhdetta tämän valiokuntakomitean Olafin välillä parannetaan siten, että poistetaan tämä asia, joka on ratkaistavissa kohdentulla ajallisesti rajoitetulla muutoksella Olaf-asetukseen. Tämä on hyvin rajoitettu muutos Olaf-asetukseen. Komission puolelta toteaisin, että olemme jo ryhtyneet toimenpiteisiin joulukuussa 2015 budjettikohta siirrettiin valvontakomitean osalta komission PMOlle, komission maksuvirastolle toisena askeleena oli se, että huhtikuun neljäs päivä teimme sellaisen päätöksen, joka virallisesti edellyttää sitä, että Olafin pääjohtaja kuulee valvontakomitean puheenjohtajaa ennen kuin tehdään päätöksiä, nimityspäätöksiä ja päätetään valvontakomitean annetuista resursseista. Mikäli Olafin pääjohtaja haluaa äh, poiketa valvontakomitean puheenjohtajan näkemyksestä, hänen täytyy tätä perustella. Kumpikin muutos voidaan tehdä ja on tehtykin jo komission päätöksellä. Oli miten oli. Kun halutaan erottaa valvontakomitean sihteeristö Olafissa, tämä voidaan tehdä vain siten, että muutetaan Olaf-asetusta. Tämä on se syy, miksi olemme tehneet tämän ehdotuksemme, joka nyt on pöydällä. Voisin painottaa sitä, että olen pistänyt merkille sen lausunnon, joka tientarkastustuomioistuin asiasta on antanut, kun pyrittiin vahvistamaan sanamuotoa takkaa riippumattomuutta, joka valvontakomitealla on. Tietenkin tämä sanamuoto on asia, josta me valmiita keskustelemaan teidän kanssanne. Tässä hengessä haluamme tätä asiaa viedä eteenpäin. Olen erittäin toivekas sen suhteen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto tulevat tukemaan tätä nopeaa, erittäin pienen kohdennetun muutoksen tekemistä. Haluaisin vielä lyhyesti kommentoida hieman eri asiaa. Haluaisin oikaista jotakin, mitä sanoin silloin, kun tapasimme helmikuussa. Tämä liittyy viestiin, joka liittyy Olafin henkilöstöön ja internetin käyttöön ja henkilökunnan läsnäolo Luxemburgissa. Mitä sisältöön tulee? Minun lausumani oli kyllä paikkansa pitävä. Toisin sanoen, mikäli siirretään virka tai osa Olafia muualle, tähän tarvitaan Euroopan syytteenviraston syyttävirastoa koskevaa päätöstä. Tätä päätöstä ei ole vielä tehty, joten meillä ei ole syytä tässä vaiheessa ennakoida sitä, mitä saattaa tapahtua tai ei tapahdu tai mistä päätän tai ei päätetä. Mikäli väärin siinä, mitä minä sanoin, oli se, että minä ilmaisin hämmästykseni siitä, että tämä ylipäänsä oli julkaistu internetissä. Henkilöstöresursseja koskeva pääosasto ja minun kabinettini olivat pyytäneet Olafin hallintoa selventämään tätä internetkysymystä ja pyydän anteeksi sitä, että tuossa vaiheessa en tiennyt asiasta, kuulin tästä vasta jälkikäteen. Katson, että oli asiallista oikaista tämä seikka valiokunnan kokouksissa nyt täällä tänään. Kiitos. Minä olen itse esittelijä. Komission luonnos. Nyt meillä ei ole itse asiassa siihen mitään sanottavaa, ei poistettavaa eikä ehdotuksia. Aikataulu, parhaat kollegat, on seuraava. 21. huhtikuuta, eli siis tänään, täällä esitellään mietintöluonnos. 24. toukokuuta toimitetaan äänestys. Ja Strasburgissa kesäkuun täysistunnossa on tarkoitus äänestää tästä ehdotuksestamme ja toivomme, että puheenjohtaja valtio Alankomaat ehtii sitten vielä asiaa edistää. Ja antaisinkin Fransenille Alankomaiden puheenjohtajavaltion edustajalle nyt puheenvuoron, jotta hän voi kertoa meille, että missä aikataulussa tämä asia mahdollisesti saadaan hoidettua vai jäämmekö tässä jälleen neuvoston panttivangeiksi. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja oikein hyvää aamupäivää teille kaikille. Ehkäpä teitä hiukan yllättää kuulla minun tämä sanovan, mutta minä olen tässä oikeastaan ihan oikein innostunut siitä, että pääsin valiokuntanne kokoukseen kokoukseen tänään. On todella mukavaa, että valiokunta on valmis tukemaan nämä puheenjohtajavaltio Alankomaita tämän menettelyn loppuun saattamiseksi jotta saamme tosiaan Olafin valvontakomitean irrotettua Olafista. Olemme hyvin tyytyväisiä tähän ja olemme tyytyväisiä myös siihen, että olette ilmaisseet valmiuteen hoitaa asian opetetussa menettelyssä. Mitä neuvoston tilanteeseen tulee, niin keskustelimme ehdotuksesta ensimmäistä kertaa gaf työryhmässä 10. maaliskuuta. Enemmistö jäsenvaltioista kannatti ehdotusta tuolloin. Jotkut olivat hiukan epäileväisiä erityisesti tämän aikataulun suhteen, eivät prosessin suinkaan. Totesivat tuossa kokouksessa, että odottaisivat mieluummin arvioinnin, Olaf-asetuksen arvioinnin valmistumista. Sehän on tulossa ensi vuoden lokakuussa. No me olimme sitten pyytäneet jäsenvaltioilta huomioita, kirjallisia huomioita. Yhdeksän vastasi ja useimmat reaktiot, joita saimme, olivat suhteellisen myönteisiä Olemme hiukan muuttaneet komission ehdotusta noiden kommenttien pohjalta. Odotimme myös tilintarkastustuomioistuimen kannanottoa. Tänään iltapäivällä GAF-komiteassa jälleen keskustelemme tästä aiheesta, tästä muutet, hieman muutetusta ehdotuksesta uskon voivani luvata, että voimme kompromissiehdotukselle saada neuvoston mandaatin ja palata sitten äh, tapaamaan teitä tämän asian päätöksen saattamiseksi mahdollisimman pian. Sen voin teille vakuuttaa, että puheenjohtajavaltio on täysin sitoutunut hoitamaan tämän asian kuntoon ennen puheenjohtajakautemme päättymistä. Ja todella arvostamme kovasti sitä, että olette valmiit meitä tässä tiukassakin aikataulussa auttamaan. Kiitos paljon. Kiitos. Meillä on yhteinen tavoite. Ja nyt asiaa täytyy edistää. Emme me voi tätä nyt enää vetkutella. No sittenhän voitaisiin jo sopia kolmikantaneuvottelu aikataulusta. Nyt puhujalistalla on ensimmäisenä edustaja Ajala Sender. Olkaa hyvä. Eh, Puheenjohtaja, kiitoksia. Hyvä, että tässä pyritään ratkaisemaan ongelmaa, joka jossa jälleen kerran keskeisessä asemassa on voimavarat. Varmasti neuvosto, vaikkakaan ei Hollanti puheenjohtajavaltiona, mutta kuitenkin neuvostotoiminnan olisi voinut auttaa auttaa hiukan enemmän, jos valvontakomitean jäseniä olisi jo aikanaan vaihdettu, mutta kielestä syystä ei voitu niin tehdä. Mielestäni tämä on hyvä asia. Tuen tätä, että toimitaan nopeasti. Ja ainoa, mitä pyytäisin, on, että komissio ja varapuheenjohtaja, ja kiitän häntä myös, että löytävät nopean ratkaisun ongelmaan – joka on tavallaan pitkittynyt monimutkaisemmista syistä kuin päältä näyttäisi. Kuitenkin koska en ole varma, että näin tapahtuu, varsinkin kun eilen osallistuin 2015 kertomuksen valvontakomiteasta. Ja mukana oli paljon Olafin edustajia. tuitaisin varapuheenjohtajaa, jos hän jossakin vaiheessa ilman, että estään tämän menettelyn etenemistä. Toivon, että siinä toimitaan mahdollisimman nopeasti ja pannaan kaikki peliin. Mutta kuitenkin haluaisin pyytää, koska minä kovasti vieläkin epäilen, voisimmeko saada aikaan jonkinlaisen tutkimuksen tai tiedonannon eturistiriita konflikteista tässä Bermudan kolmiossa siis komissio, joka on se taho, jon, jota Olafin pitää valvoa, sitä mukaan tietysti ovat jäsenvaltio ja muut, mutta tarvitaan Olafin sisäistä seurantaa. Olaf, Olafin pitää siis valvoa komissiota ja se, siellä puolestaan oma valvontakomiteansa eilen se totesi, että se on tällainen, siellä on valvova tehtävä ja Varmastikin nämä erilaiset konfliktit, mutta kuitenkin valvontakomitea, joka perustettiin juuri siksi, että se elimenä puolustaisi ja suojelisi ja takaisi Olafin riippumattomuuden suhteessa komissioon muun muassa. Sitten me lisäsimme tähän vielä sääntöjen noudattamisen, että edunsaajat eivät saa huonoa kohtelua osakseen, mutta ennen kaikkea halutaan säilyttää Olafin riippumattomuus suhteessa komissioon. Nyt tämä mm, ongelma. No tuen sen nopea ratkaisua. Mahdollisimman nopeasti olisi hyvä ratkaista tämä pitkittynyt ongelma. Uskon, että jossakin vaiheessa syntyy jotakin muun, muun tyyppisiä eturistiriitoja mutta tässä rinnakkain voitaisiin oppia, mitä on tapahtunut ja estettäisiin vastaava tulevaisuudessa. Olisi hyvä siis laatia jonkinlainen tutkimus asiasta. Ehkä tässä voisi olla mukana parlamentti ja neuvosto. Ja voitaisiin miettiä tätä monimutkaista eturistiriitaverkostoa. Euroopan syyttäjän virasto voisi ratkaista osa näistä ongelmista, mutta jos Olaf haluaa säilyä, niin tietenkin täytyy voida mahdollisimman nopeasti selvittää nämä mahdolliset kysymykset, Ehkä voi, ei eh, haluta uusia eturistiriitoja. Koska pitäisi, kun Olafia kuitenkin pyritään suojelemaan, niin se riippumattomuutta komission tutkimuksilta, niin nyt hallinnollisesti ja henkilöstöstä riippuen sijoittaisimme tämän komission. Näin kuitenkin loisimme jälleen uusia konfliktiriskejä. Haluaisinko sen ehdotuksen varapohjalta, ei nyt välttämättä heti tänään, mutta kuitenkin jonkinlaista tietoa haluaisimme, koska eilen saimme kyllä kuulla aika järkyttäviä asioita. Olisi hyvä ratkaista tämä ongelma vyyhti mahdollisimman nopeasti ja estää vastaavat eh, ristiriitaisuudet jatkossa. Kollegi Novakov, pitää. Kollega Novakov, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että kun on kyse julkisten varojen käytöstä, kontvaliokunnan, Olafin ja valvontakomitean pitäisi olla parhaita ystäviä. En osaa Ajala Senterin kanssa samaa mieltä siitä, että tähän liittyy jälleen kerran riskejä. Päinvastoin sanoisin. Komission tekemä ehdotus on täysin valiokuntamme näkemysten mukainen. Me tarvitsemme riippumattoman Ulafin ja riippumattoman valvontakomitean Ulafille. Joten uskon, että Tämä vastaa niitä odotuksia, joita valikunnallamme ja ulkopuolisillakin ihmisillä on tämä päätös. En usko, että on oikein nähdä vihollisia, joka ikisen puun takana lymyilemässä. Periaatteessa täytyy päättää sen yksityiskohdista. Mikäli avaamme Pandoran lippaan, siis mi- mikäli Olaf ei hoida valvontakomitean hoitoa tai eikä myöskään komissio, niin kuka sitten? Jollakin täytyy olla lupa puuttua, mutta ilman, että syntyy eturistiriitaa. Valvontakomitea. Sen täytyy saada voi toimia rauhassa. Ihmiset, jotka tukevat heitä, siis sihteeristö, nämä ovat niitä jotka valovat ja kritisoivat, mikäli tarpeen on Olafin toiminta ja niin poispäin. Ja minä tuen toden teolla komission tekemä ehdotusta. Se on erittäin hyvä päätös, puheenjohtaja. Hienoa, että se hoidettiin niin nopeasti. Voin varmistaa avoimuuden ja julkisten varojen käytön vastuullisuuden ja tätä, tämän asian kanssa ei kannata jäädä tässä viivyttelemään. Kollegi Seuraavaksi puheenvuoron saa kollegas taas. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, tervetuloa vieraksemme, Voin puhua hyvin lyhyesti. Minun mielestäni tämä on hyvä lähestymistapa. Tämä toden totta pohjautuu pitkinkin aiempiin keskusteluihin ja ymmärrän oikein hyvin, että monia tahoja, monia ihmisiä olette kuulleet. Tilintarkastustuomioistuinta muun muassa neuvoston kanssa on käyty hyviä keskusteluja. Euroopan parlamentissa olemme asiasta jo keskustelleet myös valvontakomitean jäsenten kanssa, siis täällä kontvaliokunnassa, ja me olemme hyväksyneet tämän nopeutetun käsittelyn, joten mielestäni tämä on oikein hyvä lähestymistapa niin, että nyt Mm, Olaf-asetusta voidaan rajoitetusti muuttaa nopeassa aikataulussa myöhemmin tällä lainsäädäntökaudella. Tulemme Olaf-asetukseen tietenkin vielä palaamaan, koska Olafin liittyy koko joukko ongelmia, mutta nyt komission jäsen, ihan niin kuin ehdotitte, meidän tulee toteuttaa vain nämä rajalliset muutokset niin, että saadaan valvontakomitean sihteeristö jälleen toimivaksi. Joten vihreiden nimissä voin luvata tukemme tälle ehdotukselle. Kiitos. Kiitos. Olen itsekin tässä vielä puhujalistalla. Eilen osallistuin tuohon tilaisuuteen, jossa siis valvonta, Olafin valvontakomitean vuosikertomus esiteltiin Olafin virkamiehille. Luonnollisesti valvontakomitean työllä on vaikutusta myös ihan Olafin rivivirkamiesten eh, elämään. Ja täytyy kyllä sanoa, että että minun mielestäni oli aika epämukavaa se, että Olafin johto sitten kaappasi tämän tilaisuuden omakseen ja vei oikeastaan kaiken ajan ja esti oikeastaan valvontakomitean ja virkamiestason keskustelu. Tämä oli mielestäni kyllä aika valitettavaa, koska olisi ollut aika hyödyllistä, jos ihan rivivirkamiehetkin olisivat valvontakomitean komitean työtä. Voineet vaikkapa kyseenalaistaa tai esittää kysymyksiä tehdyistä huomioista. Kyllä se vähän kummallista oli, että Olafin johto näin esti tarkoituksellisesti mielipiteiden vaihdon. Mutta ei tämä kyllä yllätä. Tämä verran tuosta eilisestä, ähm, niin valvontakomitea nosti esiin työnsä estämisen asiakirjojen saatavuuteen liittyvät ongelmat. Eli toivon todella, että jatkossa valvontakomitea pystyy hoitamaan työnsä vapaammin. Tämä nyt ehdotettu asetuksen muuttaminen on tärkeä ja se osoittaa, arvoisa komission varapuheenjohtaja, että te toimitte, te olette Eh, lähteneet toimimaan ja me olemme kiitollisia siitä, että te toimitte. Kuitenkin tämä muutos ei suinkaan ratkaise kaikkia ongelmia, osan ongelmista toki. Ensi vuonnahan edessä on sitten suuri uudistus, siihen liittyy jo kaiken näköisiä huhuja siitä, että kuulemma jo puoli miljoonaa tai 800 000 euroa on käytetty Äh, Olafin uudistuksen valmistelutöihin Olafin taholta. Äh, no tämä nyt olisi aika erikoista, jos äh, tuollaista, tuollaisia summia olisi käytetty, maksettu ulkopuolisille tahoille, jotta niiltä saataisiin uudistusehdotuksia. Näinä ö, talouden kovina aikoina niin olisin aika yllättynyt, jos tuo pitäisi paikkansa. Eli vaikuttaa kyllä siltä, että tässä jälleen jotkut tiedonsaannin estoyritykset ovat käynnissä tai pyritään hämärtämään tilannetta. Sitten tosiaan tuo pääjohtajakysymys. No, me olemme täysin komission tukena tässä. Oikeuslaitoksen on voitava hoitaa oma työnsä ja tutkia sitten, mitä tapahtui tai mitä ei tapahtunut. Mutta oikeuslaitoksen on tosiaan voitava tehdä oma työnsä. Oikeusprosessien toteutumista ei saa estää. Ehkä te voitte tähänkin sanoa vielä sanan sen. Nyt kollega Ajala Sender on pyytänyt vielä puheenvuoroa. Puheenjohtaja. Minä siis olin mukana tässä kokouksessa ja sen piti olla avoin kokous, siellä piti työntekijöiden ja kaikkien muidenkin, mutta selväksi kuitenkin tuli, että tilanne oli todella epämukava ja valvontakomitean e- ehdotus eilen, kun niin ehkä tämän Olaf, tämän, no joka tapauksessa minä en, en tuntenut, että minua painostettaisiin tekemään päätöksiä. En usko, että kukaan haluaa aiheuttaa mitään ongelmia. Mehän haluamme selvittää tämän sekaisut, kun se nyt on periaatteessa aika pieni asia. Toivottavasti tästä sitten on hyötyä, että voidaan ratkaista ainakin joitakin henkilöstökysymyksiä ja ongelmia, vaikkakin me toimii institutionaalisesti tai tähän liittyy tällainen uusi elementti, että tämä ei ollut varsinaisesti esityslistalla, enkä, koska tämä on nyt näin arkaluontoinen kysymys, niin se, äh, sitä kannattaa ainakin nopeasti käsitellä tämän pääasian yhteydessä, joka on ihan eri asiansa, nimittäin hallinnollinen kysymys. Uskon, että tämä kysymys kyllä vaikuttaa Olafin riippumattomuuteen. Toistan tämän uudestaan, niin olisi hyvä, jos varapuheenjohtajan kanssa joskus voisimme keskustella tästä aivan erikseen, eikä vain muiden kysymysten yhteydessä. Haluan tukea teitä tässä päätöksessä, vaikka olen hiukan varautunut sen suhteen, että tämä olisi, tämä olisi lopullinen ratkaisu. Siksi Pyydän, että komissio voisi syvällisemmin pureutua seurauksiin, joita e- eturistiriidasta on syntynyt. Jos on jotakin, ainahan löytyy ratkaisu kaikkeen. Ja ehkä varapuheenjohtaja voisi löytää jonkun tehokkaamman ratkaisun, se olisi hyvä. Kiitos. Ja varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin siitä tuesta, jota olette ilmaisseet tälle erittäin kohdannetulle toimenpiteelle. Neuvoston kanssa odottelemme keskustelua ja toivon mukaan pystymme sitten nopeasti tämän hoitamaan loppuun. Muistuttaisin kaikkia vielä siitä, miksi näin teemme. Miksi emme tässä odottele ensi vuoteen, jolloin uudelleenarviointi on edessä. Kysyn aloitteesta, joka on tullut esiin yhä uudelleen ja uudelleen. Ja nyt on selkeä ratkaisu tätä varten. Olemme kuulleet laajalti eri tahoja sen suhteen, kuinka tässä kannattaa edetä. Olemme valinneet sihteeristölle että neutraalin toimintapaikan, eli komission Paymasters Office, eli maksutoimisto, ja sen korkea-arvoinen viranomainen virkamies tulee varmistamaan sihteeristön riippumattomuuden eron teon komission ja sen välillä. Minä katson, että tämä päätös kannattaa pistää täytäntöön. Ensinnäkin tästä tutkimuksesta. Maiskuun lopulla Olaf julkaisi tarjouskilpailun sisäistä tutkimusta varten, jotta voitaisiin valmistella komission arviointikertomusta. Pistän kyllä merkille sen ehdotuksen, joka täällä tehtiin, että tarkastisimme myöskin tämän kohdennetun päätöksen täytäntöönpanoa olettaen, että se tullaan hyväksymään. Niin, että meillä on väline, jonka avulla voidaan varmistaa se, että samalla kun ratkaistaan yksi ongelma, ei luoda toista ongelmaa samalla. Arvioista sitten keskustellaan aikanaan. Se on jo suunnitelmissa mukana ja se tullaan suorittamaan. Toiseksi, toivottavasti nyt vastaan siihen huomioon, joka täällä esitettiin. Minä tulen siihen, että täytyy olla huolellinen ja varovainen, kun arvioidaan vaikutuksia. Kun tehdään päätöksiä, täytyy tarkastaa myöskin täytäntöönpanoa ja siitä täytyy ottaa opiksi. Toiseksi, Puheenjohtaja, te otitte esiin kysymyksen, joka liittyy asiakirjojen saatavuuteen. Tästä kysymyksestä, kuten te tiedätte, voin todeta, todeta seuraavalla on tehnyt yhteistyötä valvontakomitean ja myöskin Olafin hallinnon kanssa ja pyrkinyt keksimään ratkaisuja sen osalta, kuinka saatetaan päätöksiin se työ, jota siellä puolella on tehty työjärjestelyn suhteen ja asiakirjojen saatavuus on edelleenkin sellainen asia, joka täytyy ottaa kuntoon. Kolme avointa kysymystä on vielä jäljellä. Olemme sopineet takoten Suomen parlamentin ja neuvoston kannanotot ja katsoin, että on tärkeää, että nämä kolme oikeudellista yksikköä, oikein parlamentin neuvoston ja komission oikeudelliset yksiköitä tukevat tätä työtä, kun pyritään lopullinen vastaus saamaan avoinna oleviin kysymyksiin. Toivon mukaan, että työjärjestelyt saadaan Jotto loppuun saakka. Ainoa vastaus, jonka tänä päivänä voin antaa, on se, että minä ja kollegani olemme seuranneet asian kehittämistä hyvin läheisesti. Tämä on ollut erittäin vaikea keskustelun aihe. Valitettavaa kyllä. Ongelma ei vielä täysin ole ratkaistu. Käsitykseni on, että valvontakomitea – ottaa onkeensa viimeisimmät ehdotukset, jotka on tehty sellaisella foorumilla, ja kun keskustella. Annamme kaiken mahdollisen apumme tuota hyötä varten, mutta jälleen kerran toteaisin, että kyse on asiasta, joka edellyttää kummankin osapuolen, eli valvontakomitean ja Olafin hallinnon myötävaikutusta ja sitä sopimuksen päästäneen kahden kesken. Suurin osa viran, virkamiehiä on jo tullut mukaan sopimukseen, mutta kolme kysymystä, mutta kolmen kohdalla tilanne on vielä ratkaisematta. Toivottavasti tämä ratkeaa pian. Uh, and finally, I am, I'm not... Vielä lopuksi, en ole varma, pitäisikö minun puhua vielä koskemattomuuden evämisestä. Kenties voisin muutaman sanan tästä sanoa, vai haluatteko tätä varten edellisen keskustelun? Minä on teidän käytettävissänne, mikäli te haluatte että sanon tästä jotakin, niin kyllä sekin käy. Tietystikin tässä on jotakin juridisia syitä, miksi en voi kommentoida enempää kuin mitä kommentoin. Ilomielin voin kyllä tästäkin puhua. Olen teidän armoilla tämän asian suhteen. Oletteko tämä puhun vai en? No kyllä, mielestäni teidän kannattaa nyt tarttua tilaisuuteen, kun kerran täällä vieraanamme olette ja kertoa asiasta. As- no selvä, kiitoksia. Kuten te tiedätte jo, me päätimme maaliskuussa, tai komissio päätti maaliskuussa toisena päivänä evätä Ulafin pääjohtajalta koskemattomuus pyynnöstä, jonka komissio sai pelkien syyttäjän viranomaiselta. Pöytäkirjassa 7 on säännöt jotka koskevat koskemattomuutta Euroopan unionin virkamiehen kohtaan, Euroopan virkamaisten kohdalla, silloin kun on kyse kansallisten viranomaisten esittämistä pyynnöistä. Komissio katsoo, että koskemattomuuden evääminen oli perusteltua joidenkin faktojen pohjalta, jotka Euroopan syyttäjäviranomainen oli meille toimittanut, ja siksi se katsoi, että sen velvollisuutena on osittain – poistaa tai evätä Olafin pääjohtajan koskemattomuus. Tämä päätös mahdollistaa sen, että Belgian oikeusviranomaiset pystyvät tekemään työnsä Belgian mukaisesti. Tämä ei millään tavalla kyseenalaista syyttämysolettamusta, sitä millä tavalla vesitetään, eikä tämä millään tavalla ennakoi tai arvioida tämä arvioida tämän tapauksen lopputulosta. Olemme valmiita myöskin auttamaan Olafin pääjohtajaa, kunhan pyrkii puolustautumaan ja puolustamaan etujen pelkiläisessä tuomioistuimessa. Artikan 24 mukaisesti henkilöstösäännössä tässä toimitaan. Olemme ilmoittaneet parlamentin neuvostolle ja valvontakomitealle asiasta. Olen myöskin tavannut Olafin korkeinta johtoa asian tiimoilta. Tuo tapaaminen oli nähdäkseni erittäin tärkeä meidän kaikkien kannalta. On äärimmäisen tärkeää, että Olaf jat- pystyy toimimaan jatkossakin, niin se pystyy parhaimmalla tavalla suojamaan yhteisön tällaisia etuja. Tapauksen tai tapaamisen yhteydessä Olafin hallinnolle toimitin sellaisen viestin, että pääjohtaja voi toimia täysimittaisesti toimessaan ja komission tekemä päätös ei millään tavalla vaikuta Olafin tutkimuksiin. Olaf voi jatkossakin keskittyä tekemään työtään parhaalla mahdollisella tavalla suojatakseen unionin taloudellisia etuja. Sallinette, että, lopuksi vielä totean, että toivon mukaan ymmärrätte, että en voi sanoa nyt enempää tässä vaiheessa tästä asiasta juridisista syistä. Kiitos. Also ähm, Kummallistahan se on, että tällainen henkilö saa ylipäätään jäädä virke, virkaansa siis kyllähän nämä vastaavissa tapauksissa pääjohtajat ovat sitten jo joutuneet luopumaan virastaan. Siis tässähän mahdolliset todistajat myös työskentelevät Olafissa jäsenvaltioilla on itse asiassa syyttäjäviranomaisilla huomattavasti paremmat menettelytapat kuin mitä EUlla on. Meillä ei ole tästä kovinkaan paljon kokemusta, mutta kansallisella tasolla on tämä asia hoidettu huomattavasti paremmin. Ja kyllä komission täytyy löytää parempia menettelyjä, jotta reilu menettely saadaan mahdolliseksi. Ja erityisesti tämän menettelyn täytyisi olla reilu myös syyttäjäviranomaisen kohdalla. Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Todella ei kyse voi olla siitä, että vain yksi henkilö päättää tämän asian käsittelystä. Tästä pitää käsitellä, tämä pitää käsitellä esityslistan mukaisesti. Vaikka te olisitte nyt sitten päättänyt asiaa hoitaa miten hyvänsä, niin kyllä teidän täytyy kunnioittaa myöskin valiokuntaa. Ja ei voi olla niin, kun tämä on kerran niin tärkeä asia, että te täällä nyt ähm, äh, esityslista ulkopuolelta alatte nostaa esiin äh, asioita, jotka eivät liity nyt tähän keskustelun aiheena olevaan asiaan millään tavalla. Minä haluan protestoida, koska te olette nyt täysin omavaltaisella päätöksellä ne alkan, käynnistäneet keskustelun, joka ei liity tähän millään tavalla. Äh, hyväksyin tämän, koska kunnioitan luonnollisesti varapuheenjohtaja hyväksyin, että hän puhuisi läpinäkyvyydestä, mutta se, mitä te tässä nyt nouset, nostatte esiin, ei liity tähän nyt esityslistalla olevaan asiaan millään tavalla. Joten minä vaadin, että tällaista keskustelua ei tässä valiokunnassa nyt käydä. Ei tämä liity nyt mitenkään asetuksen muuttamiseen niiltä osin kuin olemme sopineet. Mehän olemme käyneet monia keskusteluja Olafista ja teidän kantanne on mikä on. Teidän kantanne johtuu siitä, mihin poliittiseen ryhmään te kuulutte. Joten jos me käsit, haluamme käsitellä asiaa tuolta kannalta, jonka te nostitte esiin, niin tehdään niin, mutta niin, että se lukee esityslistalla, jotta me voimme valmista, valmistautua tuohon keskusteluun kaikki koska tämä aihe vaikuttaa Olafin riippumattomuuteen. Olafin, jonka on, jolla on oikeus toimia riippumattomana. Meidän täytyy olla vakavasti otettavia. Ei asioita tuolla tavalla voi hoitaa puheenjohtaja. Minä protestoin. No nyt äh, varapuheenjohtaja antoi meille ne tiedot, joita tarvitsemme. Hyvä niin. Mut, ja hän vastasi kysymyksiin, mutta nyt minä kyllä vaadin, että tällaista keskustelua ei enää jatketa. Hyvä kollega, te, te aina otatte tällaisia ylimääräisiä kierroksia. Siis Olafin riippumattomuus luonnollisesti liittyy valvonnan riippumattomuuteen, mutta ei Olaf voi toimia täysin oikeusjärjestelmän ulkopuolella. Kyllä Olafin täytyy olla vastuussa tekemistään toimista. Kyllähän myös poliisi ja oikeusviranomaiset ovat vastuullisia. Minä kuuntelin teitä, jospa nyt tekin kuuntelisitte minua jossain, py- jossain pyytää. Me elämme oikeusvaltiossa täällä Euroopassa. Meillä on tässä nyt ensimmäistä kertaa saattaa äh, syntynyt ongelma, ongelma, joka liittyy paitsi yhteen henkilöön, useampiin henkilöihin. Minä kiinnitin äh, huomionne siihen ja varapuheenjohtaja ystävällisesti vielä valaisi tuota ongelmaa meille. Komissio on aivan varmasti asiaa käsitellyt ja pohtinut. Seuraavaksi edustaja Stas, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. En ole nyt niin kiihtynyt tästä komissaarin kehotuksesta mm, miettiä rauhassa, mitä oikein on tapahtunut, miten komissio on reagoinut velkaisen tuomioistuimen pyytöön. Saimme tässä tähän juuri tutustua. Pitäisikö tästä myöhemmin, tai tuleeko tästä myöhemmin ehkä keskusteluita tässä valiokunnassa? Oletan, että näin tulee koska saamme varmasti tuomioistuimelta päätöksen, mitä tähän sitten tulee, niin suhtaudun siihen kyllä varsin rennosti. Minulla on kylläkin kysymys komission jäsenen Ruva Georgievalle. Sanoitte painokkaasti, että komissio, niin kuin pitääkin, koskien henkilöstösääntöön, kiinnostusäästöä, niin johtajan pitää pitää voida osallistua tai tukea pääjohtajalle sen suhteen, mitä hänen pitää tehdä, mitä hän voi sanoa yhteyksissä belgialaisiin oikeusviranomaisiin, mutta onko niin? Siis tämän, haluan lisätä siis tietoa. Olen lukenut joistakin lehtiartikkeleista, että pääjohtaja on ilmoittanut, että hän ehkä vie asian Euroopan tuomioistuimeen. Onko näin? Oletteko saanut tällaisen tällaista tietoa. Ja jos näin on, niin silloin kyllä syntyy aika erikoinen tilanne, jos pääsihteeri, pää, pääjohtaja vie asian tuomioistuimeen. Miten sitten tämä komission ehdotus tukea tässä juridisesti? Tämähän on hiukan omituinen tilanne kyllä, ja haluaisin tästä hiukan tästä selvennystä. Pirinski, bitte. Ja seuraavaksi kollega Pirinski, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kun äh, äh, aloimme käsitellä tätä aihetta. Tänään keskustelussa oltiin tyytyväisiä siihen, että ähm, nopeutettu hyväksyntämenettely on tehty mahdolliseksi. Kun nyt sitten puhutaan valvontakomitean äh, riippumattomuuden loukkauksista, ja tosiaan tästä sihteeristökysymyksestä, niin äh, kyllä mielestäni Ajala Senderin äh, esittämä huolen aihe liittyy siihen, että itse asiassa äh, valiokunta kokoontui ratkaisemaan tämän esityslistalla olevan aiheen, kun te nyt sitten puhutte pääjohtajan parlamentaarisen koskemattomuuden poistamisesta, niin kyllähän Tämä on nyt aikamoinen juttu. Tämä on aivan ensimmäinen laatuaan ja äärimmäisen arkaluontoinen kysymys, vielä täysin tuntematon maa meille kaikille. Ja näin ollen on täysin mahdotonta käynnistää aiheesta nyt minkäänlaista keskustelua tässä vaiheessa. Joten tässä mielestäni kyllä nyt rikotaan Euroopan parlamentin valiokunnan perustoimintasääntöjä, koska se mitä te tässä nyt nostitte esiin, e, e, ei sitä tällä tavoin voi käsitellä. Tätä aihetta ei voi käsitellä tavalla, jonka te tässä nyt käynnistitte. Siksipä puheenjohtaja vetoaisin nyt työjärjestykseen ja pyytäisin keskeyttämään tämän keskustelun välittömästi. Se olisi mielestäni ainut tapa teidän toimia korrektisti puheenjohtajana. Joten kaikella kunnioituksella pyytäisin nyt puheenjohtajaa, että keskeytätte keskustelun välittömästi. Kiitos. Kiitoksia ja sitten vielä edustaja Stas. Okei, okay, good. Ja Frau Vizepräsidentin, bitte. Onko täällä vielä puheenvuoropyyntöjä. Kollega Schmidt. Halusin vain Pirinskille reagoida. Minun mielestäni on aivan perusteltua esittää kysymyksiä, kun kyse on näin tärkeän toimielimen edustajien koskemattomuuden poistamisesta, niin kyllä minun mielestäni asiaa voi käsitellä. Olen nyt aika järkyttynyt siitä, että te tässä nyt lähdette tällaiseen linjaan. No ei tässä nyt tietenkään eh, asiasta voi keskustella, oikeuskäsittely on kesken, mutta minä ymmärrän oikein hyvin, miksi kysymyksiä esitetään. Kiitoksia ja sitten komission varapuheenjohtaja. Ja suotte, suotteko anteeksi, kollega Novakov vielä ensin. For first time I'm hearing that the sensitive soul. Minä olen eh, tässä kenties herkkänahkainen, kun eh, käydään, keskustelua koskemattomuudesta tai jonkun henkilön asemasta, niin uskon, että näin tärkeä asia työmme kannalta pitäisi aina hoitaa siten, että asiasta keskustelua käydään, avointa keskustelua, Joten en nyt oikein näe, miksi tästä pitää nyt tällä tavalla kiihtyä. Me olemme tässä puhumassa avoimesti. Ja kyllä tästä asioista pitää voida puhua. Frau Kollegin Ajala, aber dann wär's gut. Kollega Ajala olisi aika hyvä, jos tuo komission varapuheenjohtajakin ehtisi vielä sen mahdollisuuden saada. Kyllä, kyllä. Minunkin mielestäni asiasta täytyy keskustella, mutta eikös kaikilla valiokunnan jäsenillä olisi ollut oikeus tietää, että aihe nyt nouseekin käsittelyyn? Minä tarkoitan tällä vaan sitä, että asia olisi pitänyt laittaa esityslistalle, mutta esityslistalla ei ole minkäännäköistä viittausta. Tämä oli nyt vain tällainen hallinnollinen päätös puheenjohtajalta. Joten tästä olisi mielestäni pitänyt sitten keskustella ihan äh, sääntöjemme mukaisesti ja pyytää oikeudelliselta yksiköltä ensin äh, äh, vastaus siihen, että voimmeko asiasta ylipäätään keskustella, kun se vielä on kesken. Ja Olafin pääjohtajallahan on vielä sitten erityinen suojelu, koska kyse on tällaisesta komission vahtikoirasta – ja siksi totta kai voimme keskustella asiasta, mutta esityslistan pohjalta, eikä nyt vaan yhtäkkiä hatusta vetäen. No, te tiedätte, minä olen tällainen intohimoinen henkilö ja temperamenttia riittää, siksipä tässä nyt ehkä äänikin vähän pääsi nousemaan, mutta tosiaan emme me mielestäni tässä auta ei varapuheenjohtajaa eikä ketään muutakaan, jos me nyt tällaisen extempore-keskustelun käynnistämme esityslistan ulkopuolelta. No minäkin sanon tässä nyt sitten vielä sanaa sen. Minut on valittu tänne talousarvion valvontaa toteuttamaan ja talousarvion valvontaan kuuluu myöskin petosten torjuntavirasto sekä sen valvontakomitea ja luonnollisesti meidän täytyy viimeisimmistä käänteistä ja uutisista täällä keskustella, joten toki muodollisesti, jos haluaa estää, jos haluaa estää keskustelun käymisen, niin totta kai vetoaa aina muotoseikkoihin, mutta ei tällä tavalla päästä puusta pitkään. Kyllä meille on noloa. Ei, ei, ei, ei, ei. ei. Kyllä olisin noloa, jos emme asioista puhuisi ää, ähm, tässä asiayhteydessä. Ja muuten päivää terroristiiskujen jälkeen hän jos tuolloin olisimme siitä puhuneet, niin asia olisi ollut vieläkin ajankohtaisempi. Tänään oli ensimmäinen mm, tilaisuus, mahdollisuus tähän kuitenkin. Äh, nyt äh, on tärkeä asiasta puhua ja varapuheenjohtaja saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, uh, <clears throat> niin, tarttuisin siihen kysymykseen, joka meille tehtiin pääjohtaja. Pääjohtajalla on oikeus viedä komista, tehdä äh, haastaa komissio oikeuteen, jos on sitä mieltä, että komission päätös on kyseenalaistanut hänen riippumattomuutensa. Artikla 17 kohta 3 asetuksessa. Minulla ei tässä vaiheessa ole mitään lisättävää. Sen lisäksi, että jos pääjohtaja on sitä mieltä, että tässä on rikottu hänen riippumattomuuttaan vastaan, niin asetuksessa annetaan hänelle oikeus tähän. Käyttääkö hän sitä oikeuttaan tai ei, se ei ole minun asiani eikä minun arvioitavissani. Herra Fransen, te ette varmaankaan halua sanoa tähän Olaf-asetuksen tai muuhun enää mitään. Kaikki on kunnossa varmaan. Sitten meillä on hyvää uutinen kaikille työntekijöille. Me tapaamme seuraavan kerran 24. toukokuuta. Silloin puhumme komissioehdotuksesta ja tarkistukset ovat erittäin epätervetulleita. Päätimme, että tarkistuksia emme tähän tee, joten halusin muistuttaa kaikkia siitä, että kaikkien täytyy pitäytyä tähän Tämän hyvä uutinen työntekijöidemme kannalta. Seuraava kokouksemme, niin tämä kokous muuten päättyy tähän. Kohdassa muut asiat eivät ole, ei ole mitään asioita, joten 26. huhtikuuta kello 15 on seuraava kokouksemme. Kiitos paljon, kokous päättyy tähän.